Pyydän kaikkia istuutumaan. So, then I would like to welcome everyone. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen, jonka kehitysyhteistyövaliokunta järjestää jäsenehdokas Jutta Urpilaiselle Suomesta. Aikaa meillä on nyt käytössämme kolme tuntia sen takia meidän tuleekin mennä suoraan asiaan. Ensin tervetuloa Jutta Urpilainen, komission jäsenehdokas, joka vastaa kansainvälistä kumppanuuksista. On mukava vihdoin ja viimein päästä nyt tähän kuulemistilaisuuteen. Jäsenehdokas varmasti odottaa tilaisuutta yhtä paljon kuin mekin täällä valiokunnassa. Ennen kuin aloitamme haluaisin aivan lyhyesti käydä lävitse, lävitse muodollisuudet. Ensinnäkin komission hyväksymisohjeiden mukaisesti parlamentti arvioi komission jäsen ehdokasta yleisen osaamisen pohjalta eurooppalaisen sitoumuksen ja henkilökohtaisen riippumattomuuden perusteella. Arvioimme myös salkkuosaamista ja viestintätaitoja. Ennen kuulemistilaisuutta Jutta Urpilainen on vastannut kirjallisesti kysymyksiin. Nämä vastaukset on jaettu kaikille jäsenille virallisella kielellä. Oikeudellisten asian valiokunta ei ole nostanut esille mitään vastalausetta tähän kuulemistilaisuuteen liittyen. Kuulemisen rakenne on seuraavanlainen. Jäsenehdokas voi pitää avauspuheenvuoron maksimissaan 15 minuutin mittaisena. Tämän jälkeen kokouksen lopussa hänellä on vielä viiden minuutin puheenvuoromahdollisuus. Alustuksen jälkeen parlamentin jäsenet voivat esittää 25 kysymystä Keskustelu käydään viiden minuutin jaksoissa niin, että yksi minuutti on varattu kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Jos jatkokysymyksiä vielä syntyy, niin kysymys ja vastaus saavat molemmat olla enimmillään minuutin mittaisia. Ensimmäinen kierros koostuu seitsemästä kysymyksestä, jotka ovat poliittisten ryhmien edustajien kysymyksiä. Tämän jälkeen 18 kysymystä, jotka jakautuvat poliittisten ryhmien kesken. Mukana on myös sitoutumattomia jäseniä. Haluaisin muistuttaa jäseniä, jotta he pitävät tiukasti kiinni heille myönnetystä puheajasta. Tulkkaus tänään on käytössämme 23 kielellä kaikki puhuvat, puhujat voivat näin ollen käyttää äidinkieltään. Mutta yrittäkää puhua hitaasti, sanoo puheenjohtaja, jotta tulkkaus toimii hyvin. Tämä kokous välitetään myös suoratoistona internetin eh, nettisivulla ja se myös nauhoitetaan. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle, haluaisin todeta muutaman sanan tärkeistä seikoista tälle valiokunnalle ja joissa jo odotamme hyvää yhteistyötä komission kanssa. Ensinnäkin edessämme on nyt suuri uudistus, nimittäin naapuruus- ja kansainvälisten kumppanuuksien väline. Toivomme, että tätä kautta saamme lisää tehokkuutta ja näkyvyyttä Euroopan kehityspolitiikalle – toivomme myös merkittävää roolia Euroopan parlamentille. Toiseksi kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöön pano, joka sisältää etenemissuunnitelman, aikataulutuksen ja konkreettiset toimet ovat kaikki äärettömän tärkeitä. Nyt kestävän kehityksen tavoitteita on jo toteutettu yhden kolmasosan tästä aikataulusuunnitelmasta, eli tarvitaan jo kiireesti strategia. Kotonun jälkeinen sopimus toimielinten kesken on siinä tilanteessa, että parlamentti on todennut, että tarvitsemme vahvistettua parlamentaarista ulottuvuutta, jotta EU-AKT parlamentaarinen yleiskokous vahvistuisi. Parlamentti on esittänyt tämän vaateen ja sen täytäntöönpano on hyvin tärkeää. Se on esitetty toimielin keskusteluissa. Vielä kerran haluan toivottaa komission ehdokkaan tervetulleeksi. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia ja ilo olla täällä kanssanne komission jäsenehdokkaana. Seuraavaksi haluan kertoa teille, kuka minä olen, mitkä ovat tavoitteeni ja miten uskon, että voimme saavuttaa nuo tavoitteet yhdessä. Täytyy myöntää, etten ikinä olisi voinut kuvitella, että istuisin tällä tuolilla, kun kampanjoin Suomen EU-jäsenyyden puolesta 19-vuotiaana. Enkä myöskään, kun osallistuin Eurooppa, tai siis eurooppalaisten demarinuorten johtokunnan kokouksen tain, kun olin perustamassa eurooppalainen Suomi ry-järjestöä ja toimin sen puheenjohtajana eikä myöskään kun olin Erasmus-opiskelijan vaihdossa Viinissä ja opiskelin musiikkia yhdessä muiden eurooppalaisten nuorten kanssa. Kuitenkin noina aikoina minun vahva eurooppalainen identiteettini kehittyi. Ja noina aikoina kehittyi vahva uskomuksen siitä, että Euroopan yhdentyminen on hyväksi Euroopalle ja hyväksi maailmalle – kuitenkin eurooppalainen identiteettini ja uskomukseni yhdentymiseen ovat ne, jotka ovat opastaneet minua tähän asti. Olen toiminut kansanedustajana, valtiovarainministerinä ja varapääministerinä ja olen myös äiti ja työskennellyt kansalaisjärjestöissä ja sitten olen myös ollut rahavälityksen erityislähettilässä eurooppalainen identiteettini ja uskomukseni yhä tiiviimpään uniin ovat ne, jotka ovat saaneet, tai ovat johtaneet minut tähän hetkeen. Ja teidän hyväksyntänne ja myötymyksen kannalta toivon, että minut valitaan Euroopan komission kollegioon. Joten arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, voitte uskoa minua, että istun tässä edessänne innoittuneena, mutta myös nöyränä. Nöyränä, koska uskon vaakaasti edustukselliseen demokratiaan. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, suuret trendit urlemuokkaavat maailmaamme ja vaikuttavat meihin kaikkiin. Ilmastonmuutos, digitalisoituminen, maahanmuutto ja liikkuvuus ja epätasaisuudet mainitakseni vain muutaman. Olen työskennellyt kansalaisjärjestöissä ja kansanedustajana ja hallituksessa. Olen työstänyt ulkomaan ja kehitysyhteistyöasioita. Näin olen sitoutunut torjumaan epätasa-arvoa, tukemaan vähiten kehittyneitä valtioita ja edistämään kestävää kehitystä. Kun toimin varapääministerinä, toimin, vapaaehtoisesti toimin kestävän kehityksen kansallisen valiokunnan Puheenjohtajana minusta on äärimmäisen tärkeää tuoda yhteen eri ministeriöt ja sidosryhmät. Vain toimimalla yhdessä voimme todella saavuttaa tärkeät tavoitteet. Komission puheenjohtajaksi valittu on nyt valinnut saman toimintatavan kirjeissään, jotka Ursula von der Leyen lähetti. Hän on ilmaissut, että kollegio kokonaisuudessaan vastaa YK on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Olen ylpeä tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja aion tukea täysimääräisesti tätä toimintaa sisäisissä ja ulkoisissa politiikan aloissa. Minä olen vakuuttunut siitä, että vuoden 2030 toimintaohjelma on loistava tilaisuus Euroopalle. Komission edokas, joka vastaa kansallisista kumppanuuksista, on vastuussa kestävän tavoitteista maailmassa. Minun tavoitteenani on päästä eroon köyhyydestä kansainvälisen yhteistyön ja kehitystuen avulla. Globaali vastuumme on mainittu perussopimuksessa ja se on yhteydessä tärkeisiin arvoisiimme, jotka ovat ihmis, ihmisoikeudet ja ihmisarvoisuus tavoitteenani niin on tehdä tämä strategisesti ja tehokkaasti ja varmistaa, että siinä otetaan huomioon uudet globaalit realiteetit. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen palvelee myös EUn etuja. Tässähän puhutaan maapallon kestävyydestä. Tässä on kyse ihmisten epä, epäturvallisuuden tunteesta, siitä, että että miten konflikteja syntyy ja miten ihmiset joutuvat väkisin muutaman puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Ennen kuin siirryin politiikkaan, työskentelin luokanopettajana, joten koulutus on lähellä sydäntäni. Kestävä, osallistuva ja tasa-arvoinen maailma ei voi rakentua ilman laadukasta koulutusta kaikille. Koulutuksen avulla voimme tarttua nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja megatrendeihin. Ajattelkaapa koulutuksen voimaa muuttaa käyttäytymistapoja ja esim. ympäristö- tai ilmastonmuutosasioissa. Tai mikä toisaalta on koulutuksen rooli, kun valmistellaan tulevia työmarkkinoita digitaaliseen aikakauteen. Olen sitoutunut 20 prosenttiin tavoitteeseen tulevissa rahoitusvälineissä selkeästi. On olemassa erityyppisiä tarpeita. Haavoittuvaiset alueet erityisesti tarvitsevat tukeamme ja huomiotamme, joten pitää huomioida esimerkiksi peruskoulutus, varhaiskasvatus ja nuorten tyttöjen koulutus. Ja nyt haluaisin puhua henkilökohtaisemmasta asiasta. Olen vakuuttunut siitä, että nuorten naisten ja tyttöjen kouluttaminen voimiinnuttaminen on ennakkoehto, jos halutaan luoda todella osallistuvat ja vauraat yhteisöt. Minä tiedän, minä tiedän, mitä tarkoittaa, äh, kun halutaan murtaa lasikattoja. Olin sosiaalidemokraattisen puolueen ensimmäinen puheenjohtaja Suomessa ja olen Suomen ensimmäinen komissio, naispuolinen komissio jäsenehdokas Joten haluan vakuuttaa teille, että olen sitoutunut priorisoimaan sukupuolten tasa-arvoa ja valtavirtaistamaan sitä kaikkiin politiikan aloihin ja ohjelmiin. Tulen siis keskittymään kestävyyden tavoitteisiin, epätasarvon torjumiseen ja köyhyyden poistamiseen. Mutta miten? Meidän pitää suunnitella prioriteettien pohjalta nykyaikaiset valtiostrategiat ja nykyaikaiset alueelliset strategiat – jotka tuovat oman panoksensa siihen, että päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä tyyppiset aloitteet tarvitsevat oikeanlaista rahoitusta. Monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut ovat tulemassa loppuun. Tämän myötä voimme osoittaa kumppaneille, että suhtaudumme vakavasti siihen, että haluamme parantaa ihmisten elämää. Ja aion työskennellä kanssanne ja muiden kanssa, jotta voidaan helpottaa sopimusta vuoden 2020 jälkeisestä naapuruuskehitys- ja kansainvälinen yhteistyövälineestä. Nykymaailmassa perinteiset tuemuodot eivät riitä. Niillä ei päästä kestävyyden tavoitteisiin. Ne eivät riitä, jotta voidaan solmia kumppanuuksia, joita tarvitaan nykyaikaisessa maailmassa. Komission jäsenenä sitoutuisin käyttämään esittämään tukeamme myös vipuvaikutuksena, että saadaan lisää kotiperäisiä tuloja ja lisää yksityisen sektorin pääomaa. 2000-luvun kehityspolitiikan pitää hyödyntää kaikki välineet, jotta saadaan aikaan lisää investointeja, työpaikkoja, parempaa sääntelyä ja parempaa hallintoa. Näin ollen pitää myös käyttää ulkoisen investointisuunnitelman täysi potentiaali myös. Minusta nykyaikainen titteli kansainväliset kumppanuudet on suuri mahdollisuus. Se heijastelee sitä, että keskitymme monenvälisyyteen ja yhteistyöhön yhtäläisinä kumppaneina. EU yksin ei voi pelastaa maapalloa ja valmistautua tulevaa varten. Tämä pitää tehdä yhdessä. Tarvitaan EU-kumppanimme, kaikki pitää tehdä yhteistyötä käsi kädessä. EU tulee olemaan monivälisyyden valvoja ja sääntöperustaisen järjestyksen valvoja. EUn ja sen jäsenvaltioiden yhdistetty kapasiteetti pitää käyttää johdonmukaisesti, jotta voidaan edistää arvojamme ja tavoitteitamme. Kentällä, jäsenvaltioissa, kumppanimaissa, mutta myös kansainvälisissä rahoitusvälineissä – vuonna 2015, kun globaali yhteisö siirtyi kestävän kehityksen tavo- ei, tavoitteista kestävän kehityksen tavoitteisiin, se luopui pohjoinen etelä, lahjoittaja, vastaanottaja, kehittyvä, kehittynyt mallista. Sen sijaan globaali yhteisö sopi yleismaailmallisesta kunnanhimoisesta ja pitkälle luottuvasta sopimuksesta, jossa ovat mukana kaikki, kaikkien puolesta komission jäsenenä minä varmistaisin, että EU on luotettava ja vankka kumppani kestävän kehityksen tavoitteiden polulla. Vahvat kansainväliset kumppanuudet Afrikan, Latinalaisen Amerikan, Karibian meren alueen, Aasian, Aasian ja Tyynemeren alueen maiden kanssa voi auttaa meitä ratkaisemaan monia haasteita. Tällaiset kattavat kumppanuudet auttavat meitä myös vapauttamaan potentiaalia ja puuttumaan haasteisiin, jotka liittyvät maahanmuuton hallintoon yhdessä. Jos minut valitaan komission jäseneksi, minun aikomuksenani on rakentaa EUn ja Afrikan välistä allianssia kestäviä investointeja ja työpaikka kohti, jotta saadaan aikaan myös kattava Euroopan strategia Afrikalle tullaan tekemään yhteistyötä tässä korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan kanssa ja muiden komission jäseneiden kanssa. Kumppanuutemme jäsen Manusamme kanssa hyödyntää molempia sekä Afrikkaa että Eurooppaa ja sen kansalaisia. Yksityinen sektori loisi tässä työpaikkoja ja tarjoaisi uutta osaamista. Haluan jatkaa tällä tiellä. Meidän tulee syventää yhteisiä meidän ja kapasiteettimme, jotta voidaan tarttua tilaisuuksiin yhdessä. Meidän täytyy kääntää seltämme vanhaalle kertotavalle, joka liittyy Afrikkaan. Ajattelin, niin, että se on epävakauden ja köyhyyden maanosa. Sen sijaan meidän tulee ottaa avosylin vastaan Afrikka nuorena toivon ja vaurauden maan osana. Lisäksi prioriteettina tulee olemaan se, että saatetaan loppuun neuvottelut kotonon jälkeisestä sopimuksesta. Meidän tulee saada aikaan nykyaikainen strategia EUn ja AKT-maiden kanssa kansallisella näyttämöllä. Tämä tulee palvella yhteisiä etujamme ja kaikkia ihmisiä. Ja haluan vakuuttaa teille, etten tule luopumaan lupauksestani, joka liittyy siihen, että tulossa kumppanuudessa otetaan huomioon myös parlamentaarinen ulottuvuus. Arvoisat kollegat, Euroopan unionin vahvuus juontuu kaikista sen instituutioista, joten haluan korostaa, että olen sitoutunut tekemään yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, jotta päästään kohti samaa tavoitetta. Tulemme sementoimaan EUn maailmanjohtajana kansainvälisessä yhteistyössä ja kehitystuessa. Olen ollut kansanedustaja ja näin ollen uskon vakaasti edustukselliseen demokratiaan. Ja tulen tekemään kaikkeni, jotta erityissuhde komission ja Euroopan parlamentin välillä on entistäkin vahvempi ja syvempi. Olen täällä kuuntelemassa teitä. Arvostan kokemustanne, osaamistanne ja kantojanne. Tulemme tiivistää yhteistyötä korkean edustajan ja ulkoasioiden varmuuteen kanssa, jotta Euroopasta tehdään vaikutusvaltainen maailmanlaajuinen toimija. Politiikkaan vaikuttavan kehityksen hengessä haluan myös tehdä yhteistyötä tiiviisti muiden komission jäsenten kanssa, joiden politiikan alat vaikuttavat EUn ulkopolitiikkaan. Ja jatkossakin Tulemme tekemään koostöötä jäsenvaltioiden kanssa, tulemme analysoimaan tilannetta yhdessä, tekemään yhteisiä ohjelmointeja ja täytäntöpanoja, ja jotta myös päästään virallisen kehitysavun tavoitteeseen 0,7 prosenttia BKTstä. Kansalaisjärjestö ovat ehkäpä suurimmat, tärkeimmät liittolaisemme, ja ne pitää ottaa eu työn ytimeen ajatellen kansainvälistä yhteistyötä ja kehitystä. Kaikkien etujen mukaista on sitouttaa heidät mahdollisimman hyvin politiikan laatimiseen ja kun suunnitellaan panna täytäntöön ohjelmiamme. Arvoisa puheenjohtaja, kollegat, politiikkaa tarvitaan maapalloamme varten, ihmiskuntaa varten. Eurooppalaiset odottavat meiltä toimintaa, toimia. Nuoret haluavat enemmän. Lapsemme ansaitsevat sen, että teemme parhaamme. Haluan rakentaa luottamusta yhdessä kanssanne. Pitää luottaa siihen, että kumppanimme näkevät vahvan EUn, joka menee kohti kestävyyden tavoitteita ja torjuu köyhyyttä, taistelee sitä vastaan. Luottamus myös siihen, että kansalaiset ymmärtävät, minkä takia teemme kehitysyhteistyötyötä. Tarvitaan luottamusta myös ihmisten ja toimielinten välille, koska tasa-arvoisempi maailma saavutetaan ainoastaan yhdessä. Joten nyt olen valmis kuuntelemaan teitä ja yritän vastata kysymyksiinne. Kiitos. Mm. <clears throat> Thank you for uh, the... Kiitos tästä avauspuheenvuorosta, komission jäsenehdokas. Nyt käynnistämme ensimmäisen seitsemän kysymyksen kierroksen poliittisista ryhmistä. Annan puheenvuoron Jörki Hölveniltä. Kansanpuolueen edustaja, olkaa hyvä. Many thanks, madam. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenehdokas ja kiitoksia tästä alustuksestanne. Puhun äidinkieltäni unkaria, joten Eh, ottakaa kuulokkeenne. Tisztelt biztos jelölt asszony! A 2015-ös migrációs válság rám... Arvoisa komission jäsenehdokas, vuoden 2015 maahanmuuttokriisi osoitti meille, että Lähi-Itä ja Aasia, sen poliittinen ja taloudellinen e, e, epävakaus voi vaarantaa myös meidän mantereemme tilanteen. Heikot hallitukset tarkoittavat sitä, että ihmiset eivät voi elää turvallisesti kotimaissansa. Tähän maahanmuuttokriisiin luonnollisesti liittyy alkuperämaat. Siellä tulisi toimia, jotta ongelmia ei viedä maan ulkopuolelle. Kyse on siitä, että ei pitäisi käydä niin, että ihmiset vaarantavat oman henkensä, kun lähtevät pitkälle pakomatkalle – Tältä pohjalta Euroopan tulisi toimia ja tarvitaan radikaaleja muutoksia toimintatapoihin. Minä ja oma ryhmäni, kansanpuolueen ryhmä, haluaisi esittää teille seuraavan kysymyksen. Mitä teille tarkoittaa oikeus pysyä alkuperämaassaan, kotimaassaan. Tarkoittaako tämä teille sitä, että on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tämä oikeus taataan jokaiselle ihmiselle? Uh, thank you, Chair. Thank you, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille kysymyksestänne, Euroopan parlamentin jäsen. Ja Kiitän teistä myöskin siitä, että meillä oli aikaisemmin kokous pari viikkoa sitten. Oli todella suuri kunnia tavata kaikki parlamentin poliittiset ryhmät. Kysyit, kysyitte kehityspolitiikan ja maahanmuuton kytköksestä. Minulle kyse on juurisyistä. Kun työskentelin rauhanvälityksen erityislähettiläänä matkustin paljon Afrikassa ja täytyy sanoa, että oli sydäntä särkevää tavata nuoria ihmisiä, jotka olivat menettäneet tulevaisuuden toivonsa. Mutta ymmärrän sen, jos he eivät saa koulutusta, jos he eivät saa työtä, on hyvin vaikeaa uskoa tulevaisuuteen. Tältä kun kannalta sanoisin, että e, kehitysyhteistyön kautta pyrimme parantamaan olosuhteita e, alkuperämaissa, kumppanuusmaissamme. Me voimme tehdä sen koulutuksen kautta, me voimme tehdä sen investointien kautta, työpaikkoja luomalla ja niin edespäin. Toki koko tämän e, yhteistyön puite on kestävä kehitys, niin kuin puheessani mainitsin. Jatkokysymys. Uh, many thanks. Uh, köszönöm az ön által elmondottakat. Kiitos teidän vastauksestanne. Eli Afrikassa, niin kuin aivan oikein sanoittekin, täytyy perehtyä tilanteeseen paikan päällä. Tästä syystä kysynkin teiltä vielä, ennen kuin päätös tehdään? Katsotteko, että Afrikassa, Aasiassa, kuunteletteko myös poliittisten puolueiden edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja niin edelleen? Komissiolla välineittensä joukossa tulisi olla tehokkaampia välineitä, nimenomaan tällainen naapuruus, kumppanuusväline. millä tavalla tämä väline voi auttaa teitä tavoitteiden saavuttamisessa? I'm definitely... Olen varmasti valmis vuoropuheluun teidän kanssanne kaikkien poliittisten ryhmien ja puolueiden ja muiden osapuolten kanssa, mukaan luettuna kansalaisyhteiskunta. Eh, tämähän on ollut poliittisen työni suuntaviiva, vuoropuhelu. Kuten mainitsin aikaisemmin, uskon, että ainut tapa saada aikaan kestävää maahanmuuttopolitiikkaa tulevaisuudessa on pyrkiä vaikuttamaan juurisyihin. Meidän täytyy parantaa elinolosuhteita alkuperämaissa ja myöskin muissa kumppanuusmaissamme. Meidän täytyy antaa ihmisille toivoa näissä yhteiskunnissa. Ja olen valmis tekemään kaikeni työssäni Euroopan komission jäsenenä. Sitten Udo Bullman, ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Tervetuloa jäsenehdokas myös sosiaalidemokraattien puolesta arvovarmennissa. Sanoitte ihan oikein, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat loistava tilaisuus, kultainen tilaisuus meille kaikille. Se voitaisiin kutsua myös ehkäpä viimeiseksi mahdollisuudeksi, että saavutetaan äärimmäisen köyhyyden kitkeminen ja että korotetaan nykyhaasteet, kuten ilmastonmuutos ja lisääntyvä epätasa-arvoisuus ja myös vakaus voisin lisätä mitä voimme tehdä, jotta päästään takaisin oikealle polulle, miten voimme lisätä ponnistelujamme, miten voidaan saada yksityiskohtainen etenemissuunnitelma, joka puuttuu tällä hetkellä Euroopassa sekä myös kansainvälisesti, ja miten voimme paremmin seurata ja asettaa virstanpylväitä näihin prosesseihin, kun ajatellaan sitovia tavoitteita. Olette nähneet tämä poistuvan komission kolme skenaariota mahdollisuutta puollamme ensimmäistä selvästi, koska tämä on ainut vaihtoehto, joka antaa meille toivoa, että päästään näihin tavoitteisiin, joten haluamme tietää, mitä suunnitelmia teillä mahdollisesti olisi. Thank you. Sen ehdokas. Uh, Kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä. Epätasa-arvon torjuminen on aina ollut tavoitteeni, myös kun olin valtiovarainministeri Minusta oli erittäin tärkeä taistella epätasa-arvoisuutta vastaan. Minusta tuntuu, että kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintasuunnitelma 2030 ovat kompassini. Sen pitäisi olla kaikkien kompassi, koko komission kompassi, se pitäisi olla myös, koska en usko, että me voimme päästä kestävän tavoitteisiin pelkästään kehityspolitiikan myötä tarvitsemme kattavan strategian tuota varten. Sen takia minusta oli niin hienoa, että puheenjohtajaksi valittu mainitsi monissa kirjeissään jäsenjokkaille, että koko kollegio tulee vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöpanosta. Yksi väline, jonka hän on myös valinnut, maininnut, jota voitaisiin käyttää ehkä jatkossa ja henkilökohtaisesti tuen tätä ideaa. Eurooppalainen EU-ohjausjakso, kun pannaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet, se on yksi osa tuota työkalupakkia, joka meillä on. Mutta kuten mainitsin myös avauspuheenvuorossani, minusta meidän pitää tukea kumppanimaitamme, jotta niillä on omat kansalliset ja alueelliset strategiansa ajatellen kestön kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa, koska tämä koko hanke on yhteinen hanke. Ei tämä ole vain EUn hanke, vaan koko globaalin yhteiskunnan hanke. Jatkokysymys. Mikrofoni. Sen ehdokas, niin avauspuheenvuorossa sanoitte, että meidän ei pitäisi puhua etelästä ja pohjoisesta, vaan puhua siitä, että olemme kaikki kehittyvissä maissa ja meidän pitää tehdä kotiläksymme. Mainitsitte ohjausjakson. Mitä tämä tarkoittaa teidän salkkuanne ajatellen, koska en usko, että tämä on mitenkään merkityksetön salkku, vaan minusta tämä on tärkeä tehtäväkenttä, jos halutaan kumppani maamme ja meidät samalle, jalu, samalle yhtä arvoiseksi. Mitä voimme siis tehdä, jotta voimme uudelleen järjestää eurooppalaista politiikkaa, kuten maataloutta, kauppaa, näiden kumppanien linssien läpi, jotka tarvitaan, jotta voidaan päästä yhteisiin tavoitteisiin. Jäsenehdokas. Niin, kumppanuudet olisi tuo tehtäväni nimikkeen niin henkilökohtaisesti ajattelen, että kansainväliset kumppanuudet, äh, no se on hyvin viisas äh, titteli, koska kuten mainitsitte itse, se lähettää viestin kumppanimaille, että emme halua lahjoittaa lahjoittaja vastaanottajasuhdetta, haluamme tasa-arvoisempia kumppanuuksia, koska kuten sanoittekin, myös EU-ssa – on paljon työsarkaa, jotta voidaan panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Ja totta kai EU ja komissio parlamentin ja neuvoston kanssa eivät voi tehdä tätä yksin, koska tarvitsemme jäsenvaltiot osaksi tuota prosessia. Ja kuten sanoin aikaisemmin, minusta EU-ohjausjakso voisi olla yksi loistava uusi väline, jolla voitaisiin yrittää panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Seuraavaksi Charles Görens Renew Europe-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää, tuleva komission jäsen. Olin äh, iloinen, kun kuulin teidän alustuspuheenvuoronne. Kun kyse on Euroopan unionin kehityksestä, niin te vastaisitte kehitysyhteistyöstä, kansainvälisestä kumppanuuksesta. Kyse on siis Euroopan unionin ja kehitysmaiden välisistä tulevista kumppanuussuhteista. Kyse on siitä, miltä pohjalta tätä kehitysyhteistyötä tehdään suhteessa aiempiin vuosikymmeniin. Teidän tehtävänantokirjeessänne äh, komission puheenjohtaja odottaa teiltä kumppanuuksien hoitoa niin, että tässä voidaan käyttää kaikkia käytössä olevia välineitä. Hän täsmentää vielä, että teidän täytyy unionin apua sopeuttaa unionin politiikan tavoitteisiin ottaen huomioon maahanmuutto. Ja tässä onkin sitten hieman vaikeampaa tulkintatehtävää. Miten tätä lausetta pitäisi tulkita, jos ajatellaan, että avustus EU:ssa on riippuvainen siitä, että kumppaneiden on hyväksyttävä kaikki ne ehdot, joita niille asetetaan liittyen maahanmuuttoon. Voidaanko tässä sulkea pois tiukka ehdollisuus suhteessa maahanmuuttoon, kun myönnetään kehitysapua? Jäsenehdokas, olkaa hyvä. Uh, Kuten jo vastasin ensimmäiseen kysymykseen, eh, mielestäni kehityspolitiikan ja eh, maahanmuuton välillä on yhteys, ja tämä tulee nimenomaan eh, syiden kautta. Monessa tapauksessa esimerkiksi konflikti ajaa ihmiset pois kotoaan. Heidän täytyy lähteä muualle – päästäkseen turvaan, pysyäkseen hengissä. Henkilökohtainen käsitykseni on se, että meidän täytyy jatkaa kehitysyhteistyötä niiden maiden kesken, eh, alkuperämaiden, siis lähtömaiden ja muidenkin maiden kesken. EUhan on suurin lahjoittaja, niin tietenkään me emme työskentele vain niiden maiden kanssa, joista tulee maahanmuuttajia Eurooppaan. Mutta haluan olla rehellinen tässä, koska olen rehellinen ihminen. Mielestäni ei ole mahdollista sanoa, että ehdollisuudella voidaan siirtolaisuus lopettaa. Jos katsotaan eh, rahavirtoja kehitysmaihin, me näemme, että kehitysapu on vain osa näistä rahoitusvirroista. Sen takia komission ja Euroopan unionin sillä pitäisi olla yksi maahanmuuttopolitiikka. Ja kehitysyhteistyön tulisi olla osa siitä, mutta se ei voi olla paketin ainut työkalu. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Niin, kiitos. Jos tulkitsen nyt teitä oikein, niin kumppanuus pikemminkin kuin sanelupolitiikka, jotta voimme välttää tämän kaltaisen skenaario, jonka teille kuvailin, täytyisi siis saada enemmän äh, rahoitusta kansainväliselle kehitysyhteistyölle. Olemme vaatineet jo pitkään tätä 0,7 prosentin osuutta BKTstä kehitysyhteistyöhön, kehitysavuksi. Neljä unionin jäsenvaltiota tällä hetkellä on päässyt tähän tavoitteeseen. Te entisenä valtiovarainministerinä, missä te näette ongelman? Kun ajattelemme ohjausjaksoa ja budjettiasioita, niin eikö sielläkin tulisi velvoittaa jäsenvaltiot, jotka eivät vielä pääse tähän tavoitteeseen, toimimaan niin, että ne tunnustaisivat parlamentin valiokunnan edessä omat puutteensa. Uh, Jäsenehdokas, olkaa hyvä. I would say that. Sanoisin, että tämä on poliittisen tahdon asia, koska siinä on kyse poliittisista päätöksistä, ei vain Euroopan unionissa, vaan myöskin jäsenvaltioissa valtioissa. Entisenä valtiovarainministerinä tiedän, että eh, valtiovarainministerit esittelevät talousarviot kansallisille parlamenteille. Ja kokemuksestani sanoisin, että mielestäni meidän tulisi integroida valtionpäät ja valtionvarainministerit tähän 0,7 prosenttikeskusteluun ja yrittäisin tehdä niin, minä voin vain tehdä vain oman osani, mutta tämä voisi olla yksi väline, koska jos keskustelua käydään vain kehitysyhteistyöministereiden kesken, mielestäni tämä ei riitä. Ehkäpä tätä voitaisiin yhdessä kehittää tulevaisuudessa? Miten valtiovarainministerit eh, ja pääministerit saadaan mukaan tähän keskusteluun? Tämä sitten asettaisi vähän enemmän painetta jäsenvaltioille. Michel Rivasi. Michel Rivasi vihreistä, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. nyt esitän kysymyksiä ympäristörikoksista, koska no hyvä sanoa, että halutaan päästä kestävyyksen tavoitteisiin, toimintasuunnitelmaa 2030 halutaan, mutta jos ei, tuota, jos ei vasta näihin ympäristörikoksiin, niin en usko, miten tähän kaikkien päästään lisäksi. Kans, tämä on kaikkein kannattavin kansainvälinen rikollisuuden muoto, kun katsotaan, että se on neljäksi suuri rikollisuuden ala huumeiden väärennöksiin ihmiskaupan jälkeen. Minun kysymykseni on yksinkertainen, eli mikä on strategiana, jotta voidaan taistella tehokkaasti ympäristörikoksia vastaan kehittyvissä maissa, erityisesti mitä tulee laittomiin puuhakkuisiin, laittomaan kalastukseen, varallista jättelaiton kauppaa, saasteet ja niin edelleen. Olisitteko valmis äh, laajentamaan kansainvälinen rikostuomioistuimen kompetenssiin, jotta se kattaisi myös ympäristörikollisuuden. Commissioner designate. ehdokas. Thank you for this, uh, this very important... Kiitos tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Olen täysin sitä mieltä, että me kaikki pidämme tärkeänä puhdasta ympäristöä mikä on paras tapa huolehtia ympäristöstä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Mielestäni Green Deal-aloite, jonka komission puheenjohtajaksi valittu on tehnyt, on kaikkein paras tapa työskennellä tätä, tähän, tätä vastaan. Ja, ja, ja tässä olettaisin, että me olemme keskittyneet aika paljon eh, tämän Green Dealin sisäiseen, eh, sisäisiin ulottuvuuksiin, mutta sillä on myöskin ulkoisia ulottuvuuksia. Ja sitä kautta voitaisiin myöskin pureutua kumppanuusmaissa myöskin ympäristökysymyksiin. Euroopan unioni käyttää yli 20 prosenttia sen kehitysyhteistyövaroista jo eh, ilmastokysymyksiin, mutta olen samaa mieltä, että se ei riitä, vaan enemmän on tehtävä. Meidän täytyy esimerkiksi tukea eh, siirtymistä kiertotalouteen ja vähäpäästöisyyteen kumppanuusmaissamme, ja tähän liittyy, liittyvät myöskin nämä ulottuvuudet, jotka mainitsitte – Mielestäni nimenomaan tämä Green Deal voisi olla hyvä tilaisuus nostaa ympäristökysymykset etusijalle myöskin kehitysyhteistyössä yhdessä kumppanuusmaiden kanssa. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Niin, tämä niin sanottu Green Deal, vihreä sopimus on kaunis sananparsi, mutta tarvitaan kuitenkin sanktioita, ri, rikkomusmenettelyjä, valvontaa, joten vaan kon, konkreettinen asia, kun tarkastelin YK erityisraporttia oikeudesta ruokaan, niin sanovat, että torjunta käyttö kehittyvissä maissa vasta useista kuolintapauksista, Joten mitä voitte tehdä tuleva komission jäsen, sillä tiedätte, että Euroopassa on kielletty torjunta-aineiden käyttöä, koska ne ovat hyvin myrkyllisiä, ja sitten niitä viedään kehittyviin maihin, kun taas siellä ei ole arsenaalia, jota voidaan valvoa näitä tilanteita. Mitä voitte tehdä tämän eteen, koska tämä on konkreettinen toimi, joka salsi sen, ettei myrkytetä ihmisiä, jotka elävät näissä maissa jossa ei ole tarvittavia valvontatoimia, jotta heitä voitaisiin suojella. Commissioner designate. I, I fully with, uh, agree with you that we... Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että me tarvitsemme sanktioita ja tarvitsemme sääntöjä. No, maatalouden osalta sanoisin, että maatalous on keskeistä – koska miljoonat saavat tulonsa maataloudesta, erityisesti kehittyvissä maissa, sen tiedämme, mutta siihen myöskin vaikuttaa eniten ilmastonmuutos ja se on myöskin suuri eh, kasvihuonekaasujen lähde. Sen takia me tarvitsemme eh, globaalien ruokajärjestelmien muutoksen, jotta Eh, voimme ruokkia 10 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Ja me tarvitsemme siis ruokaa eurooppalaisille ja kaikille. Me voimme tukea afrikkalaisia yrityksiä ja maita, jotta noudatetaan sääntöjä. Olen valmis työskentelemään tutkimuslaitosten ja muiden osapuolten kanssa yhteistyössä tämän asian tiimoilta. Now I give the floor to... Nyt puheenvuoron saa Simniok ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja nach unserem persönlichen Gespräch. Niin, olen vakuuttunut siitä, että olet erittäin hyvä valistunut mandaattiin, että tämä johtuu henkilöstä keskustelua, että tulee helppoa, helppoa vastata konkreettiseen kysymykseen, vaan konkreettinen vastaus siis joidenkin vuosin ajan estetään syytöksiä ja sitä, että avustustuet palestinalaisia varten, jotka ovat myös EU-varoista, menevät tukemaan terrorismia ja näin ollen ne kiihdyttävät tuota konfliktia. Konkreettinen esimerkki tässä on se kuulemma tuo rahasto, josta tilintarkastustoimisto jo 2012 raportissa mainitsi, kun ajateltiin EU-varojen käyttöä. Komissio ei ottanut huomioon tätä tilintarkastustoimistomen raporttia, vaan toiminta on jatkunut entisestään – Miten aiotte ratkaista tämän ongelman mandatin aikana? Eli miten näihin syytöksiin aiotaan puuttua, jotta EU-varojen väärinkäyttö estyisi sen jälkeen, kun tämä ongelma ja muutkin tämän tyyppiset ongelmat ovat tulleet esille ja ei ota huomioitu. Mainitkaa konkreettisia toimenpiteitä, joiden myötä tästä ongelmasta voitaisiin viimekin päästä eroon. Commissioner designate. Jäsenehdokas. I believe in transparency. Uskon avoimuuteen aina kun käytämme veronmaksajien rahoja. Meidän pitää olla erittäin avoimia ja läpinäkyviä ja lisäksi meidän pitää pystyä osoittamaan, mitä olemme saavuttaneet, näyttämään, minkä takia käytämme veronmaksajien rahoja ja mitä sillä saavutetaan, kun näitä hankkeita rahoitetaan veronmaksajien rahoilla. Ja mielestäni tässä on kyse legitimiteetistä minusta. Jos haluamme vahvistaa Euroopan unionin legitimiteettiä, meidän pitää pystyä osoittamaan ihmisille, kansalaisille, mitä on saavutettu ja mitä kehitystyön hankkeiden avulla on saavutettu ja ohjelmien kautta. Joten näin ollen olen erittäin sitoutunut parantamaan avoimuutta. Me tiedän, että se on erittäin hyvällä tolalla EU-hankkeissa, mutta olen halukas tekemään yhä enemmän ja paremmin jatkossa. Tämä konkreettinen hanke, jonka mainitsitte kysymyksessänne, minun pitää tutkia sitä tarkemmin, koska valitettavasti minulla ei ole kaikkia näitä faktoja. Olen kovasti kahden viikon aikana tässä pyrkinyt perehtymään asioihin, mutta en vieläkään tiedä kaikkia, mutta ehdottomasti palaan asiaan. Otan teihin yhteyttä tämän hankkeen tiimoilta. Jatkokysymys. Ja, tanki. Kiitos. Loistavaa, että teet tämän tarjouksen, että palaatte tähän kysymykseen vielä, olette keskustelemaan. No, haluaisin vielä mennä hieman pidemmälle tässä alkukysymyksessä, niin ja esittää vielä kysymyksen ilmeisesti. Siis kaikki nämä miljardit kehitysrahoja, jotka vuosittain menevät tähän Palestinian Authority-hankkeelle, no siinä ei ole mitään myönteisiä vaikutuksia huomattu päinvastoin. Niitä varoja käytetään väärin jatkossakin. Tästä on selviä indikaattoreita, selviä viitteitä. Eikö nyt viimekin olisi aika pohtia vaihtoehtoisia kehitysmalleja kehityspolitiikassa nimittäin? kun myös maksetaan näitä varoja, tai ei, jota ei niitä maksettaisi, jotta palestiinalaiset eivät olisi riippuvaisia kansallisista lahjoittajista näin paljon. Vuosikymmeniä tämä konflikti on jo jatkunut vain, ja status quo vain sementoituu, ja rauhanprosessi myös tällä estyy. Onko teillä tähän konkreettisia suunnitelmia tulevana kautenanne? Commissioner designate ja sen ehdokas. I think we all... Minusta me kaikki olemme sitä mieltä, että haluamme päästä rauhaa, että saavutetaan rauha lähidässä. No yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, on, miten voidaan sitouttaa enemmän naisia ja nuoria rauhanprosesseihin, koska kuten mainitsin aikaisemmin, työskentelin myös rauhanvälityksen erityislähettiläänä ja Tuossa tehtävässä yritin löytää aloitteita, miten saadaan nuoret ja naiset paremmin mukaan rauhanprosesseihin, koska jos annamme heille vahvemman roolin, se saattaisi myös auttaa meitä saavuttamaan parempia tuloksia, joten tämä on yksi esimerkki siitä, miten voidaan rakentaa rauhaa epävakaassa maailmassa. And I give the floor to... Puheenvuoron saa Beata Kempa ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Bardzo, bardzo dziękuję. E, przede wszystkim dziękuję za słowa dzisiaj, które pani... wy... Kiitoksia sanoistanne ja kiitos mitä, siitä, mitä sanoitte. Toivottavasti tämä tarkoittaa, että te todella arvostatte sitä, että toimitaan kumppanuudessa eikä sanella asioita, erityisesti siellä, missä asiat ovat huonolla tolalla. Minulla on kysymys. Euroopan unioni on suurin lahjoittaja maailmassa. Kuitenkin voidaan kysyä, kuinka tehokas se on Kiitoksia kokouksesta, jossa keskusteltiin eh, paikoista, joissa olemme molemmat käyneet ja joissa tilanne on huono ja joista suurin osa siirtolaisista tulee. Meidän kehityspolitiikkamme eh, on epäsuorassa johdossa. Euroopan komissio eh, antaa tämän tehtävän rahoitus ja kehitysyhteistyö toimijoille. Minun kysymykseni on, haluaisitteko käyttää pienten jäsenvaltioiden kokemusta osana kansalaisjärjestöjen työtä. Kansalaisjärjestöt eivät voi te- tehdä työtä, vaikka heillä on paljon kokemusta. Jäsenehdokas. Uh, I'm definitely willing to, to learn more. Olen halukas oppimaan lisää. Olen halukas työskentelemään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Se on mielestäni tarpeen, jos halutaan saada saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Kuten sanoin aikaisemmin, ei riitä, että Euroopan unioni ja sen instituutiot tekevät tämän työn. Meidän täytyy saada jäsenvaltiot mukaan. Ja tietenkin me tarvitsemme, tarvitsemme kumppanuuksia, me tarvitsemme vuoropuhelua ja mielestäni tämä on työ eteenpäin. Eh, ja näin toimin, jos minut nimitetään. Henkilökohtaisesta kokemuksestani tiedän, että kansalaisyhteistyö, yhteiskunta ja järjestöt tekevät todella hyvää työtä monissa hyvin, hyvin haavoittuvissa ja vaikeissa olosuhteissa. Ja meidän tulee tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, samoin kuin muidenkin osapuolten, ja oppia enemmän – pienten ja suurten jäsenvaltioiden kokemuksista. Jatkokysymys. Tak, bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Zatem e, chciałam tylko zapytać... Kiitoksia, kiitos vastauksesta. Haluaisin kysyä jatkokysymyksen. Aiotteko laatia raportin, joka koskee vaikuttavuutta nimenomaan vai, näiden varojen käytön vaikuttavuutta ja siitä, miten se liittyy siirtolaisuuteen ja tuletteko vielä täsmentämään tässä raportissa niitä alueita, joita nyt ei ole käsitelty e, ja, ja niin, aiotteko laatia siis tämän raportin? I think follow-up is always necessary and it... Mielestäni seuranta on aina hyvä asia ja tärkeää. Öö, no sitten konfliktialueet ja hyvin haavoittuvat alueet. Olen tavannut jo kriisinhallintaa hoitavan kollegani ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä. Me pyrimme työskentelemään hyvin läheisesti yhdessä. Nexus hanke, joka alkoi puolitoista vuotta sitten, se on tuottanut hyviä tuloksia, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, joten tämä on yksi osa-alue, jolla voitaisiin saavuttaa asioita yhdessä. Ja teillä on tästä asiasta henkilökohtaista kokemusta ja, ja tulevaisuudessa Voin mielelläni kuulla lisää kokemuksistanne. Nyt puheenvuoron saa Miguel Urban Crespo kuoryhmästä. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puhe- puheenjohtaja. Niin, tämä kysymys, joka liittyy siirtolaisuuteen ja kehitykseen. Minä ottaisin toisen näke- näkökulman. Mielestäni aikaisemman komission suuri haaksirikko oli se, miten, hoi, miten siirtolaiskriisi hoidettiin, koska se oli oik, koska keit, kehityspolitiikka on on ollut Euroopan linnakkeen kehityksen elementti ja kehitysapu ja sen, sen eh-, ehdollisuus ja toiminta myöskin kansalaisjärjestöjä vastaan. Haluaisin kysyä tästä asiasta teidän toimikaudellanne e, haluatteko te käyttää ehdollisuutta e, e, siirtolaisvirtoja vastaan? Esimerkiksi Nigerin kokemus on mielenkiintoinen. Ja oletteko valmis liittämään näihin sopimuksiin myöskin ihmisoikeudet? Commissioner designate jäsenehdokas? For me, European Union is a... Minulle Euroopan unioni merkitsee arvoyhteisöä. Tämä pätee aivan kaikkeen, mitä me teemme unionin sisällä ja myös sen ulkopuolella. Meidän on kunnioitettava oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Tämä on aivan selkeää minun mielessäni. Ja olen sitoutunut tähän lähestymistapaan komission jäsenehdokkaana. Niin kuin jo mainitsin, en katso, että ainoastaan ehdollisuudella maahanmuuttokriisi voitaisiin ratkaista. Jos katsomme vaikkapa Nigeria tai jotakin muuta Afrikan maata, niin kehitysapu on vain pieni murtoosa kyseisen maan rahoitusvirrasta. En näe, että jos lopettaisimme tämän rahoitusverran, niin sillä tavalla voisimme vaikuttaa kyseiseen maahan. Niin kuin jo totesin, komissiolla tulisi olla yksi ja ainoa maahanmuuttopolitiikka. Ja totta kai koko kollegio sitten toteuttaa ja edustaa tätä politiikkaa ja edistää äh, kehitysapua ja yhteistyötä. Eihän se voi olla ainoa väline, joka meillä on käytössämme. Minun mielestäni tämä on aivan selkeä. Jatkokysymys. Una comunidad... Arvoyhteisö, joka haaksi rikkouttaa ja, ja, ja, ja, ja ja, ja, ja me yritämme, me, me olemme todella, Niger, jos on saanut mil, vaikka kuinka paljon eh, kehitysapua, mutta se on silti Afrikan, Afrikan köyhin maa. Meidän täytyy, meidän täytyy saada aikaan eh, nimenomaan liittää nämä avut kehitykseen. No sitten jos ajat, meillä on kansainvälisen yhteistyön eh, työkalu, josta keskustellaan tässä parlamentissa se pyrkii nimenomaan kohdistamaan eh, ja eh, kehitysavun maahanmuuttajavirtojen hallintaan ja se vain pahentaa tilannetta ja tämä eh, ja, ja siis niin haluatteko te lopettaa tämän hankkeen? Commissioner designate. Uh, my opinion is that EU should always... Mielestäni EU tulisi aina pelastaa ihmishenkeä. Se on tehtävämme ja siihen me pyrimme myös kehityspolitiikalla. Yli 700 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Sen takia me tarvitsemme kehitysyhteistyötä. Me teemme sitä ihmisten hyväksi, ei hallitusten eikä yksityisen sektorin, vaan ihmisten hyväksi. Se on minun sitoumukseni. Haluan tehdä kaiken mahdollisen, jotta voimme lisätä rahoitusapua vähiten kehittyneiden maiden hyväksi maailmassa. Olemme sitoutuneet 0,15-0,2 prosenttiin, mutta ikävä kyllä tähän tavoitteeseen ei ole päästy ja sitä meidän tulee jatkossa työstää. Thank you. That was the... Kiitos. Tämä oli ensimmäinen keskustelukierros. Nyt kuulemme 18 kysymystä muilta jäseniltä. Puheenvuoron saa Ranka Junkevicienne kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. I found very positive. Minusta erittäin myönteistä täyttää yhteistyötä Euroopan kanssa, meidän kanssamme, joten arvoisa Jutta, geopol... siis politiikan pitää varmistaa, että EU sopeutuu muuttuvaan maailmaan. Tätä varten se tarvitsee strategisia välineitä, jotta voidaan sopia EU-prioriteista ulkomaille päin. Mandaatti, se on kaukaulottuva. ulottuva maahanmuuttokumppanuudet ja tuki tukaritulle kansalaisjärjestölle ympäri maailmaa ja naapuruusalueella, esim. valko -Venäjällä. Mihin toimenpiteisiin on ryhtyä, jotta varmistetaan, että naapurusto, kehitysyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyöväline ynnä muut auttavat vahvistamaan demokratiaa, perusarvoa, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa sekä ydinturvallisuusstandardeja EU-naapurustossa ja maailmanlaajuisesti. Tuletko tukemaan varmentin kantoja, jotta pyritään varmistamaan, että NDEC-välineellä on hampaat, jotta voidaan keskeyttää tuki silloin, jos kumppanimme kaikkia näitä periaatteita polkevat. Kiitos. Commissioner designate. Jäsenehdokas. Thank you for, for this, this question and definitely... Kiitos kysymyksestä. Voit kutsua minua juutaksi, sopii minulle. kuten sanoin aikaisemmin tässä kuulemisessa, henkilökohtaisesti uskon, että meidän pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kaikessa, mitä teemme EU-sisällä, mutta myös EUn ulkopuolella. Ja jäsenehdokkaana, ehdokkaana, on kansainvälisistä kumppanuuksista tulemaan opasteina niin parantaa oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksia kehitysyhteistyön myötä. Mitä tulee NDIC, olen tutkinut sitä aika paljon viimeisen kahden viikon aikana. Ja minusta tuntuu, että on järkevää, että on tällainen uusi väline, koska meillä on nyt useita rahoitusvälineitä – mutta NDICn kautta liitetään yhteen nämä eri välineet yhdeksi rahoitusvälineeksi. Ja koska kehitysrahasto tulemas on budjetti Euroopassa, niin totta kai se antaa enemmän valtuuksia Euroopan parlamentille tulossa myös, joten parlamentaarikona minusta se on myös erittäin myönteistä. Mutta henkilökohtaisesti uskon ja kokemusteni perusteena myös valtiovarainministerinä kun on yksi väline, yksi rahoitusväline, sen myötä voimme olla johdonmukaisempia, voimme olla tehokkaampia ja lisäksi on ehkä myös helpompi ymmärtää siten, millaista työmme on sidosryhmien näkökulmasta, joten olen erittäin sitoutunut siihen, että tämä väline otetaan osaksi työtämme. Follow up. Jatkokysymys. Kuten ehkä tiedättekin, Parmetti on valmis auttamaan toimintaväliset neuvottelut NDICstä. Kuitenkin neuvosto on hyväksynyt vain osittaisen neuvottelumandaatin. On erittäin todennäköistä, että neuvosto tulee viime hetken päätöksen kahdesta tärkeästä aspektista tuota välinettä. eurooppalaisen kehitysrahaston digitalisoituminen ja se, että otetaan mukaan eurooppalainen naapuruusväline. Mikä on kantanne ehdotetun asetuksen tulosuudesta, jos neuvosto hyväksyy kannan, ettei se ottaisi mukaan näitä kahta välinettä asetukseen? Miten tulette varmistamaan, että olemassa olevan kehitysvälineiden järjestely tekee kaikki, kaikki tyytyväiseksi parlamentin, neuvoston ja kumppanit? Commissioner designate. Kuten sanon aikaisemmin, henkilökohtainen kantani on se, että on hyvä, että liitetään yhteen eri rahoitusvälineitä, sulautetaan niitä. Tämä liittyy myös, no siis ajatellen eurooppalaista kehitysrahastoa, niin on myös viisasta, että se on osa budjettia, joten se antaa nämä valtuuksia teille parlamentaarikona olen niin kokenut poliitikko, että en halua spekuloida. Nyt ollaan neuvotteluissa vielä, joten on viisaampaa olla spekuloimatta, mitä tehdään, jos käy niin tai näin. Joten totta kai, jos minut nimitetään komissaariksi, teen parhaani, jotta päästään yhteisymmärrykseen kaikkien toimijoiden välille, mutta meidän pitää ensin saada monivuotinen rahoituskehys valmiiksi ja neuvotelluksi, koska toki NDIC tule olemaan osa MFF. Now I give uh, the floor. Nyt puheenvuoron saa Mark Tarabella SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsenehdokas, Rova Urpilainen, puhuisin kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Sehän on ennakkoehto sille, että voimme taata, että unionin toimet ottavat huomioon vaikutukset kehitysmaissa – Meillä on artikla 208 perussopimuksissa ja se on kestävän kehityksen ennakkoehto. Me emme voi poistaa nälkää ja köyhyyttä ja varmistaa turvallisuutta ja terveyttä, jos emme toi, toimi johdonmukaisesti ympäristömaatalous, kauppapolitiikassa, sosiaalipolitiikassa. Kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuus on ennakkoehto sille, että pääsemme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meillä ei edelleenkään ole arviointivälinettä, seurantavälinettä, jolla johdonmukaisuutta voidaan arvioida. Teidän roolinne komission jäsenenä on keskeinen, jotta voimme johdonmukaisuutta parantaa kaikilla politiikan aloilla. Miten äh, Euroopan unionin kehityspolitiikkaa voitaisiin äh, teidän mielestänne parantaa? Äh, entäpä sitten maatalous ja kaupapolitiikka, kun kyse on siitä, miten aktiivisesti valvotaan politiikan, kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Jäsenehdokas. Thank you. This... Kiitos. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Ja se tietenkin liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin Agenda 2030. Mielestäni kestävän kehityksen tavoitteet ovat kuin, kuin kompassi minulle. Niiden tulisi johdattaa koko kehitysyhteistyötä. Oletteko Olette oikeassa. Vasemman käden on tiedettävä, mitä oikea käsi tekee. Ei riitä, että keskitytään vain kehitysyhteistyöhön. Jos halutaan saavuttaa kumppanuusmaissamme kestävän kehityksen tavoitteet, me tarvitsemme eh, muun muassa maatalouden mukaan tähän työhön. Yhteistyö kollegoitteni kanssa komissiossa, kauppakomissaarin, maatalouskomissaarin kanssa on todella tärkeää, jotta saadaan aikaan tätä johdonmukaisuutta. Eräs työkalu voisi olla alueelliset strategiat, joita pyydämme kumppaneitamme valmistelemaan – ja niiden kautta meillä on tällainen kattavampi eh, lähestymistapa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jatkokysymys. Oui, les évaluations récentes ont... Hiljan tehdyt arviot ovat todenneet, että kumppanimaissa olevat edustustot eivät ole riittävässä roolissa, kun pyritään edistämään kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Miten tekisitte työtä korkean edustajan kanssa, jotta varmistettaisiin, että kehityspolitiikan johdonmukaisuus olisi ensisijalla ulkoisissa toimissa? Commissioner designate. Sen ehdokas. I have already, uh... Olen jo tavannut korkean edustaja Borrellin muutaman kerran ja meillä on ollut hyvä keskustelu. Ja olen varma, että me kykenemme ja haluamme toimi, toimia yhdessä. Kehitysyhteistyön täytyy olla osa ulkosuhteita. Henkilökohtainen kantani on se, että meillä Euroopan unionina pitäisi olla ensin pohjana analyysi, geopoliittinen analyysi ja, ja, ja sen jälkeen strategia, joka pohjautuu tähän analyysiin. Ja ohjelmoinnin kautta sitten toteutetaan tätä strategiaa. Olen hyvin sitoutunut työskentelemään yhdessä korkean edustajan kanssa ja olen varma, että yhteistyöstämme tulee hyvää. Uh, now I would like to give the floor Nyt puheenvuoron saa uh, edustaja Tsakaropulo Renew Europe-ryhmästä. Olkaa hyvä. Bonjour, madame. Hyvää huomenta, Rova Urpilainen. Täällä ollaan. On erittäin tyytyväinen siitä, että ensimmäistä kertaa nyt nainen on ehdolla komission kehitys, tai komiss, kehityskomissaariksi, jos sen väärin muista. Ja vastauksessa huomataan, että haluatte panosta kovasti tyttöjen koulutukseen ja naisten koulutukseen ja haluatte torjua tätä väkivaltaa, joka kohdistuu heihin. Tiedätte, miten hankalaa on saada seksuaali- ja lisääntymisterveysmyötä sitten on pakkoavioliittoja ja naisten sukupuolten, silpomista. Tässä puututaan naisten perusoikeuksiin, mutta sinästä on vaaraa myös heidän koulunsa pääsynä terveyteensä ja he kohtana ole väkivaltaa. Ja kaikki tuossa näkymät ovat synkät, joten haluaisin kysyä tätä, miten aiotte konkreettisesti toimia, jotta tavallaan miten aiotte käydä vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa ja miten aiotte tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka käsittelee näitä aiheita? Commissioner designate. Jäsenehdokas. Thank you. Kiitos oikein paljon tärkeästä kysymyksestänne. Seksuaali- ja lisääntymisterveys tulee olemaan tärkeä osa työtämme, kun ajatellaan sukupuolta tasa-arvoa, se on erittäin selvää minulle – Ehkä mä nyt kiitän tässä kohtaa nykyistä komissionista Mimitsaa hänen työstään ajatellen sukupuolten tasa-arvoa. Spotlight-aloite on erittäin tärkeä aloite. Ja olen sitoutunut jatkamaan tuota työtä tulevaisuudessa. Lisäksi tällä alalla, eli sukupuolten tasa-arvo ja pariteetti tarvitaan vahvoja kumppanuuksia ympäri maailmaa. Tietysti pitää tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, kansallisten hallitusten niin edelleen kanssa, koska pelkästään yhteistyön kautta voimme saada aikaan tuloksia. Tietysti on tärkeää eurooppalaisille, mutta myös muille ihmisille ympäri maailmaa on se, että he kaikki pääsevät terveydenhuoltopalvelujen käsiksi. Tämä on tietysti asia, jota haluaisin edistää ja vahvistaa. kun työskentelen komission jäsenä, koska eräällä tapaa, jos halutaan terveydenhuoltopalveluja, niin no sehän on perusoikeus meille kaikille, ja sen pitäisi olla perusoikeus myös kumppanimaissamme. Follow up. Jatkokysymys. Dans Vastauksessanne mainitsette myös mahdolliset sukupuolitoimintasuunnitelmat 3, Possible Gender Plan 3. Jos ette tällaista toimintasuunnitelmaa laadi, mitä muita välineitä voi tehdä meille, jotta taataan jatkuvuus EU-strategiassa ottaen huomioon, että tasa-arvo on prioriteetti. Kiitos. Commissioner designate. Jäsenehdokas. Voin luvata teille parlamentin edessä, että tulemme laatimaan tällaisen toimintasuunnitelman. Tätä on ehdottanut on erittäin sitoutunut valmistelemaan sen, joten se on yksi väline, jolla voimme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Now I'd like to give the floor... Nyt puheenvuoron saa edustaja Lukas Mandel, EPP, olkaa hyvä. Congratulations, Madame Urpilainen, for... Onnittelut edustaja jäsenehdokas Urpilainen tästä nimityksestänne ja suuret kiitokset siitä, että olette niin sitoutunut myös parlamentarismiin, jota olette tänään painottanut ajatuksenne. Kuulema on se, että aina haluatte tukea ihmisiä heidän omassa elämässään. Minusta tämä kuuleminen ei ole tekninen kuuleminen, vaan kyse on teidän poliittisista painopisteistänne, prioriteeteistanne. Kysehän on myös taloudesta, sillä ihmisten mahdollisuuksissa kyse on taloudesta. Ihmiset voivat saavuttaa paljon, jos he saavat asianmukaista koulutusta, ammattikoulutusta aivan erityisesti. Koulutuksestahan tässä on kyse ja myös oikeusvaltion periaatteesta. Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voitte vahvistaa koulutusmahdollisuuksia kehittyvissä maissa? EUn tulisi tarjota tällaista maailmalle. Jäsenehdokas. Thank you. Kiitos. Niin kuin puheessani mainitsin, työskentelin opettajana ennen kuin minusta tuli poliitikko, niin työssäni siis – näin henkilökohtaisesti, miten koulutus voi muuttaa ihmisen elämän. Ja meidän tulisi sitoutua. Ja olen itse valmis sitoutumaan siihen, että NDICn kautta käytetään 20 prosenttia inhimilliseen kehitykseen. Minua huolettaa on koulutuksen laatu, koska kyse ei ole vain koulutukseen pääsystä, vaan myöskin koulutuksen laadusta. Ja jokin aika sitten Maailman pankki julkaisi raportin ja kävi ilmi, että aika monet ihmiset, vaikka vaikka he olivat osallistuneetkin koulutukseen, he eivät osanneet lukea ja laskea. Me tarvitsemme siis voimavaroja ja rahaa koulutukseen, mutta mielestäni koulutuksen laatua tulisi painottaa vielä entistä enemmän. Ja, ja minulle on ihan selvää, että koulutus on avain köyhyydestä eroon pääsemiseen. Sen takia se on minulle prioriteetti. Jatkokysymys. Uh, thank you so much for your... Kiitos tästä vastauksesta. Menisin hieman pidemmälle vielä tähän tasa-arvokysymykseen sukupuolten välillä. Kenties tämä on myös kulttuurinen kysymys, niin että tytöt saisivat yhtä lailla mahdollisuuksia kuin pojat mitkä alat ja mitkä muut komission jäsenet tekisivät kanssanne yhteistyötä, jotta päästäisiin EUn velvoitteisiin niin, että voitaisiin tätäkin kautta vaikuttaa muihin maailmankolkkiin eurooppalaisten arvojen pohjalta niin, että naisilla ja miesillä olisi samanlaiset oikeudet koulutuksen alalla ja näin ollen heillä olisi myös mahdollisuuksia Kiitos siitä, että korostitte laatua. Laatu tar- vaatii hyviä opettajia. Tämän tiedätte itse kyllä entisenä opettajana. Ja sen ehdokas. Of course. Tietenkin tasa komissaarilla on tärkeä rooli, mutta mielestäni tämä tasa-arvoasian täytyisi olla koko komission asia. Jokin aika sitten vierailin e, etiopialaisella pakolaisleirillä. Ja se oli hyvin voimakas kokemus minulle, koska siinä leirissä on yli 90 000 ihmistä. Ja surullista oli se, että vain puolet lapsista pääsee kouluun. Ja tältä kannalta näen ja olen jo puhunut kriisinhallinnasta vastaavan kollegan kanssa, että meidän täytyy parantaa naisen ja tyttöjen koulutukseen pääsyä e, pakolaisleireissä. On tärkeää, että myös ihmiset, jotka asuvat näissä leireissä, voivat päästä koulutuksen piiriin. Tämä oli vain esimerkki, niitä voisi olla lukuisia muitakin. Francesco Maggiorino. Pier Francesco Maggiorini, olkaa hyvä. SD. Presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos jäsenehdokas. Voin pitkälti yhtyä teidän sanomaanne, mutta haluaisin nostaa esille yhden ongelman. Me olemme viime vuosina havainneet, miten varoja on siirretty kehitysyhteistyöstä sellaisiin interventioihin, joissa halutaan valvoa rajoja, eikä täysin kunnioiteta ihmisoikeuksia, eikä ole minkäänlaista mahdollisuutta äh, todella parlamentille valvoa tilannetta. Yksi päävälineistä tässä mielessä on ollut tämä hyvin joustava rakenne, erityisrahasto. Pelkään, että tässä kuitenkin läpinäkymättömyys voi olla ongelma. 2018 äh, esimerkiksi on rahoitettu Libyan rannikkovartiostoa, eikä se millään tavalla edistä meidän yhteistyötä kehitysyhteistyön alalla. Mitä mieltä te olette näistä varoista, jotka on myönnetty tällaisiin erityisrahastoihin, ja millä tavalla kenties tilannetta voitaisiin muuttaa? Kiitos. Commissioner designate. Jäsenehdokas. Sorry. <coughs> uh, I think for me it's a question. Minulle kyse on myöskin siitä, että tuetaan myös kauttakulkumaata. 85 prosenttia siirtolaisista elää kehittyvissä maissa. Kehitysyhteistyötä kehittämällä me voimme tukea paitsi lähtömaita, myöskin kauttakulkumaita. Tiedän, että Afrikan Transfund on asia, joka jakaa mielipiteitä Euroopan parlamentissa, mutta olen sanonut, jo aikaisemmin, että avoimuus on minulle hyvin tärkeä periaate. Ja ymmärrän myöskin, että tulevaisuudessa, e, jos mietimme sitä, mikä tulee olemaan tämän Africa Trust Fundin tulevaisuus, niin mielestäni parlamentilla tulisi olla tärkeä rooli tässä asiassa. En tiedä, mitä ihan täsmällisesti tulevaisuudessa tapahtuu ja mitkä suunnitelmat ovat, mutta eh, teidän roolinne eh, parlamenttina tulee olla voimakkaampi kuin aikaisemmin. Jatkokysymys. Quindi mm, volevo insistere. Halusin vielä painottaa tätä seikkaa ja ymmärtää, että olemmeko samaa mieltä tarpeesta ottaa mukaan myös Euroopan parlamentti niin, että todella valvottaisiin suoraan näitä rahastoja ja niiden johdonmukaisuutta suhteessa näihin erityisrahastoihin. Joskus todetaan, että on yhteen sopimattomuutta erityisrahastojen ja toisaalta rahoitusvälineiden välillä esimerkiksi kun ajatellaan, että rahoitetaan Libyan rannikkavartioston toimia. Tässähän ei eh, tueta sinällään kauttakulkumaata. Tämä on eh, hyvin tärkeä seikka, jonka, josta muistutitte, mutta nyt kyse on vain välineestä, jolla eh, pyritään sulkemaan raja ja ulkoistamaan tämä asia muille. Komission sen. Policy coherence is politiikan johdonmukaisuus on tärkeää. Ja kuten sanoin aikaisemmin tänään, meidän pitää parantaa sitä kaikessa, mitä teemme. Mitä tulee parlamentin rooliin, olen ollut kansanedustaja yli 16 vuotta Suomessa. Kunnioitan työtänne kovasti. Teidät ovat valinneet ihmiset. Te olette nimittäneet minut, jos äh, niin käy, mutta ihmiset ovat valinneet, että te edustatte täällä kansalaisia, joten näin ollen kaikessa mitä teen, annan arvoa parlamentin työlle ja olen valmis etsimään eri aloitteita siinä, miten voidaan vahvistaa Euroopan parlamentin roolia. Thank you, now I give... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Pierret Helsberger Fofana vihreistä. Olkaa hyvä. Behind you. Bonjour. Takananne takananne. Hyvää aamupäivää. Jäsenehdokas von der Leyenin kirje tarkentaa kaupan alalla, että priorisoitaisiin EUn kumppanuutta Afrikan kanssa. Pitkän aikavälin tavoite on, että olisi vapaa kauppa-alue näiden kahden maan väli, maanosan välillä – Euroopan maitotuotteiden vienti, halpojen tuotteiden vienti Afrikkaan osoittaa, mitä vakavia riskejä olisi sillä, että vapautettaisiin maataloustuotteiden kauppaa, joka usein tuhoaa paikallistuotannon, kun ajatellaan maitotuotteita. Tämä koskettaa erityisesti naisia, jotka ovat tämän paikallistuotannon ytimessä. Komission jäsenehdokas, puoletteko sitä, että afrikkalaiset valtiot voisivat ryhtyä toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on suojata näitä, tätä kestävää perhemaataloutta, kun on näitä riskejä, joita eurooppalaisten maataloustuotteiden vientiä olisi. Tästä toimenpiteet voisivatko ne sisältää kvantitatiivisia rajoitteita eurooppalaisille tuotteille ja voitaisiinko suosia paikallistuotteita julkisissa markkinoissa tai voitaisiinko nostaa veroja maataloustuotteiden kohdalla? Kiitos vastauksista. Commissioner designate. Ja sen ehdokas, olkaa hyvä. Also women economic empowerment. Myös naisten taloudellinen voimaanottaminen on minulle tärkeä painopiste. Me kaikki, jotka olemme vierailleet Afrikassa, olemme nähneet, että Siellä on paljon perhetiloja ja perheviljelmiä. Näin ollen tämä on hyvin tärkeä asia Afrikalle. Olen valmis ryhtymään uusiin toimiin. Eli vastaan teille kysymykseenne, että kyllä, olen valmis. Me nimenomaan pohjaudumme tähän hyvin kattavaan Afrikka-strategiaan. Sen mainitsin myös tehtävänantokirjastani. Tämä Afrikka-strategia, joka on siis hyvin kattava strategia, tarvitsee sitä, että huomioimme maatalouden, kaupan, ympäristön. Kaikki nämä on oltava siinä mukana. Tämä strategia tarjoaa meille uuden mahdollisuuden tukea myös maanviljelystä Afrikassa. Uskon, että tämä on sellainen uusi väline, jota me voisimme käyttää. Follow up. Jatkokysymys. Dans quelle mesure... Millä toimenpitein EU tulee toimimaan, jotta voidaan varmistaa, että maatalousinvestoinnit Euroopassa, joita tehdään julkis-yksityisen kumppanipuutissa, eivät vaikuta maankäyttöön – tällaisessa kontekstissa, jossa yritykset painostavat hallituksia joustavoittamaan sääntöjä, jotta ne hyödyttäisivät heitä. Commissioner designate. Sen ehdokas, I think you, you mentioned... mainitsitte hyvin tärkeän sanan, kun puhuitte yksityisestä sektorista. Siitä me emme ole vielä tänään kovinkaan paljon puhuneet. Jos haluamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoden, vuoteen 2030 mennessä, meidän on saatava yksityinen sektori mukaan. Se on aivan välttämätöntä. Muutoin me emme pääse kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se, mitä nyt on jo tehty tämän allianssialoitteen kautta Junckerin johdolla, on saanut aikaiseksi hyviä tuloksia. Tulevina vuosina kuitenkin meidän on saatava lisää investointeja Afrikkaan. Yksityisen sektorin on oltava mukana tässä työssä. Annanpa tästä vain yhden esimerkin. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa meidän on luotava 18 miljoonaa uutta työpaikkaa joka vuosi, jotta voisimme tarjota työtä työmarkkinoille tuleville nuorille. Eli 18 miljoonaa työpaikkaa joka vuosi. Me kaikki ymmärrämme, että vaikkakin voisimme eh, julkista kehitysyhteistyörahoitusta lisätä, se ei riitä. Me tarvitsemme yksityisen sektorin mukaantuloa. Tietysti tarvitaan myös sääntöjä ja sääntelyä. Thank you. Just... Kiitos. Kertoisin jäsenille ja myös jäsenehdokkaalle, että olemme jo yli puolen välin näissä kysymyksissä. Aika hyvin sujuu toistaiseksi. Eli meillä on nyt vielä 12 kysymystä tulossa. Seuraavaksi Dominic Bild ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää ja sen ehdokas. Teidän Afrikka-strategianne piilottaa kes- tärkeän seik- Ranskan EU eh, neuvottelee kotonun jälkeisestä sopimuksesta heikennettyneessä asemassa. Kiina, Venäjä ovat uusia toimijoita, jotka ovat nousseet ja maailman talous eh, on eh, heikentynyt mukaan luettuna yhdistyneessä kuningaskunnassa. Brexitin takia kaikki ovat tietoisia tämän poliittisen mallin rajoitteista. Britannian lähtö johtaa siihen, että kaupallisesti EUlla ja myöskin diplomaattisesti sotilasalalla meillä on yksi toimija vähemmän. Se myös maksaa 15 prosenttia kehitysyhteistyön ja se oli yksi niistä jäsenvaltioista vuonna 2018, joka pääsi tähän 0,7 prosentin kehitysyhteistyötavoitteeseen kun ajatellaan virallista kehitysapua. Varmasti Saksa on toki ilmoittanut nyt tästä Marshall-avusta vuonna 2017, mutta G5, eh, G-Sahelin kokemukset osoittavat, että rahoitussitoumukset eivät kovinkaan helposti toteudu. Haluankin kysyä teiltä, oletteko pohtinut kaikkia niitä Brexitin vaikeuksia, eh, jotka, jo, jotka jatkossa koituvat meille, ja miten aiotte niihin vastata? Commissioner designate. Ja sen ehdokas. Um, <clears throat> I would say... Sanoisin, että Brexit se on tietenkin yhdistyneen kuningaskunnan kansan ja poliitikkojen asia, mutta yhdistynyt kuningaskunta on ollut tärkeä lahjoittaja – Erityisesti brittiläiset kansalaisjärjestöt tekevät hyvin tärkeää kenttätyötä. Ja siinä mielessä toivoisin, että Britannia voi olla hyvä kumppani meille kehitysyhteistyössä tulevaisuudessakin. Mutta Brexitin ympärillä on paljon kysymyksiä ei ole minun velvollisuuteni eh, tässä vaiheessa ryhtyä spekuloimaan erilaisia lopputuloksia, mutta työ, jota Britannia tekee eh, kehitysyhteistyön saralla, on hyvin arvokasta ja toivon, että voimme jatkaa tulevaisuudessa yhteistyötämme. Kiitos. Sanoisin vain yhden teknisen seikan tulkkauksen suhteen, kun kysymme kysymyksiä ja teillä on nämä kuulokkeet korvilla. Laittakaa ne pöydälle, muutoin emme kuule kysymystä. Eli kun kysytte kysymyksen ja käytätte kuulokkeita muutoin, niin ottakaa sitten kuulokkeet tuohon sivuun, niin sitten kaikki toimii hyvin. No niin, nyt jatkokysymys. Ymmärsittekö tämän selityksen? Eli kuulokkeet pöydälle silloin, kun esitätte kysymyksenne. Uh, Jos kuulokkeet ovat liian lähellä mikrofonia, niin syntyy hieman interferenssiä. <laughs> Merci. Follow up? Jatko kysymys, olkaa hyvä. No, no, ask the question. Hmm? I understand this should happen. On veut le faire Sans le casque. Sans le casque. D'accord. Sans le casque. Là, je suis complètement perdue, Oli aivan nyt hukassa, en, en yhtään ymmärtänyt. No niin, siis kysymys. Se, että unioni käyttää näin paljon Afrikkaan ja eikä sitä juurikaan arvosteta, mainitsisin Kristisgrupin asiakirjan. EUn diplomaatti on todennut, että Kiina antaa tukea ja sitten tämä huomioidaan lehdistötiedotteissa ja me annamme paljon rahaa ja sitten meitä kritisoidaan, että rahoitus vähenee. Politiikassa täytyy totta kai toimia, mutta täytyy myös osata, missä määrin EU on nyt hävinnyt tämän taistelun, eli taistelemme julkisesta mielipiteestä. Kiitos. Commissioner designate. ehdokas. Ai. En henkilökohtaisesti ole sitä mieltä, että olemme hävinneet yhtään mitään. EU on suurin lahjoittaja maailmassa. 2018 käytimme EUna 14 miljardia euroa kehitysyhteistyöhön ja yhdessä jäsenmaiden kanssa yli 70 miljardia. Joten tämä on siis valtava määrä rahaa, mutta tarvitsemme lisää, koska haasteet ovat niin suuria. Ja sen vuoksi mainitsin yksityisen sektorin roolin koska näen, että meidän täytyy investoida enemmän Afrikkaan ja, ja tähän tarvitaan yksityistä sektoria. Afrikan roolista sitten mielestäni Afrikan tulevaisuus on Euroopan tulevaisuus. Haluaisin muuttaa narratiivia, niin kuin sanoin jo aikaisemmin. 1,2 miljardia E, ihmistä elää Afrikassa ja näistä puolet alle 20-vuotiaita, joten meidän täytyy päästä tähän positiivisempaan, dynaamisempaan narratiiviin. From ECR. Edustaja Tsarnetski, ECR-ryhmästä, e olkaa hyvä. Madam Deputy Prime Minister. Rova varapääministeri, täällä ollaan jäsenehdokas ennen kuin vastaatte kysymykseeni, sanon teille kiitos omalla kielellänne. Mutta tärkeä kysymys nyt poliittisen ryhmän puolesta. Puhun puolaa. The of languages in our parliament. Jotta kuullaan näitä kieliä parlamentissa. Niin, olen ollut EUn ja AKTn kokouksessa jäsenä pitkään, ja nyt nämä kumppanussopimukset EU-jäsenmaiden ja AKT-maiden välillä ovat edistyneet paljon. Kuitenkin äskettäin parlamenttimme ilmaisi huolenaiheita siitä, että nämä neuvottelut, prosessit ovat hitaampia kuin mitä odotettiin, koska meillä on jonkinlaista skeptisismiä ilmassa suhteessa AKT-kumppaneihin. Ja olemme ottaneet yhteyttä komissioon, että osaisi antaisi uutta dynamiikkaa tälle prosessille. Mitä mieltä olette? Commissioner designate. ehdokas, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> I think it's, uh... Mielestäni on tärkeää saavuttaa eh, kotonun jälkeinen sopimus tai saattaa loppuun eh, neuvottelut sen pohjalta – ja Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Karibian ja Aasian maat ovat toki meille kaikki tärkeitä kumppaneita. Jos minut nimitetään komission jäseneksi ja aloitan työni ensimmäinen päivä marraskuuta toivottavasti – niin tämä on agendallani tärkein asia, siis kotonun jälkeiset neuvottelut ja niiden loppuun saattaminen parlamentin tuella ja muiden toimielinten tuella. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Then we continue with uh, the next. Sitten Seuraava puhuja, Hildegard Pentele, EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ähm, Osa valiokuntaa viime viikolla olla New Yorkissa ja siellä koettiin, miten suuria odotuksia on EUta kohtaan ja miten arvojamme halutaan tässä edistää. Sen takia kysymykseni tehokkuudesta, avoimuudesta, erityisesti johdonmukaisuudesta, ei niinkään komission sisäisesti, vaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tässä nähdään useita toimia jäsenvaltioissa, nähdään myös, että paljon rahaa viittaa kansallisten kautta sen takia kysymykseni, mitä tulette tekemään, jotta on yhteistä ohjelmointia, ohjelman joint programming. tästä on vasta aloitteita, jotta kaikilla on samat painopisteet eh, ja yhteistyötä prioriteettimaiden kanssa, jotta kehitysvarat tai kansainvälinen yhteistyö, jotta EU hoitaa myös eh, saa enemmän jalansia ja painoarvoa ja tuo enemmän hedelmää. Commissioner designate. Ja sen olkaa hyvä. I think that's, that's very important, uh, Mielestäni tämä on tärkeä eh, näkökulma ilman eh, politiikkalohkojen johdonmukaista yhteistyötä emme voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Niin kuin mainitsin aikaisemmin, mielestäni Agenda 2030 on minulle kompassi. Se muodostaa ne puitteet, joiden, joiden kautta meidän pitäisi siis nähdä kaikki politiikkalohkot. Ja me emme voi tehdä tätä vain Euroopan unionin toimielinten kautta, vaan myöskin jäsenvaltioiden täytyy olla mukana. Tarvitsemme yhteistä suunnittelua, yhteistä ohjelmointia ja yhteistä seurantaa eh, niin, että voidaan nähdä tulokset ja saavutukset. Se on tärkeä työkalu. Jäsenvaltioilla on erilaisia strategioita kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Tiedän Suomen käyttämän tavan. Se voisi olla eh, eräs tapa toimia. Nimittäin voisimme kertoa toisillemme, miten jäsenvaltioissa on toimittu ja voisimme katsoa, onko meillä jotakin, jota voimme ottaa laajempaan käyttöön. Mutta niin kuin sanoitte, maatalouden, kaupan, ulkosuhteiden johdonmukaista suutta me emme saavuta kestävän kehityksen tavoitteita. Jatkokysymys. Mikrofoni. Öm, ähm, sitten kysymys budjettituesta. Budjettitukihan on väline, jota millään käytetään, koska se toimii nopeasti ja koska sitten kuitenkaan se ei ole niin kohdennettua. Miten jatkossa tulette käsittelemään tätä asiaa? Commissioner Dessinger? I see that uh, budget... Budjettituki mielestäni on yksi eh, työkalu kokonaisuudessa tulevaisuudessakin. Olen samaa mieltä kanssanne, että kun käytämme eh, budjettitukea, eh, niin tarvitaan erittäin suurta avoimuutta ja myöskin seurantaa. Eli täytyy selvittää, mitä kumppanuusmaa tekee budjettituella ja, ja rahoitus täytyy lopettaa, jos ilmenee korruptiota tai väärinkäyttöä. Tiedän myös, että budjettituen kautta on saavutettu aika hyviä tuloksia, joten sen vuoksi se on tulevaisuudessakin yksi keino, jota käytetään, mutta ei ainut. In Chabon, Renew. Catherine Chabot Renew Europe-ryhmästä, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, komission jäsenehdokas, minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi omasta, omalta osaltani. 2002 äh, Jacques Chirac totesi, että talomme on tulessa, kun suuntaamme katseemme toisaalle. Viime keskiviikkona ilmastoasiantuntijat äh, totesivat samoin. Sama voidaan sanoa myös valtameristä. Ne ovat ilmastosäätelijöitä ja tarjoavat ruokaa ihmisille. Meret happamoituvat, happikato vallitsee, meren taso nousee ja myös muovijätteet ja muut jätteet eh, sitä saastuttavat. Te tiedätte hyvin tämän Itämeren rannalla. Vaikutukset ovat olleet katastrofaalisia. Ne ovat jatkossa vieläkin enemmän sitä koko ihmiskunnan kannalta, ennen kaikkea rannikkoalueille, saarualueille, kehitysmaille, kehittyville maille, jotka ovat hyvin alttiita näiden mullistusten seurauksille. Ettekö katso, että tämä on merkittävä aihe koko Euroopan unionille? Me puhumme tärkeistä merialueista ja EU on tärkein avunantaja. Tämän tulisi saada liikkeelle nimenomaan kansainväliset kumppanimme. Kiitos. Jäsenehdokas. I fully... Uh... Niin, olen täysin samaa mieltä siitä, että valtameret ovat tärkeitä. Ei pelkästään siksi, että olen asunut rannikolla lähes koko elämäni. Ja meri on ollut tärkeä osa elämääni, erityisesti kun olin nuori. Joten olette oikeassa. Valtameret tarjoavat ruokaa ja ruokaturvaa, mutta myös talouskasvua ja työpaikkoja – mutta samaan aikaan meidän pitää olla tietoisia siitä, että meren ekosysteemit, äh, niihin kohdistuu uhkia, otettavasti, vaikutukset ovat äh, äh, kasvaneet ilmastonmuutoksen myötä, nämä kielteiset vaikutukset, joten tiedän, että EU tukee valtameriä ja kehitystyötä. Määrät ovat kuitenkin 720 miljoonaa euroa, joten melko paljon, muuttaa ehdottomasti tämä tulemaan lähellä sydäntäni niin tulevaisuudessa. Follow up. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Je, je... Niin, mennään vielä Kyse on siitä, että meriekosysteemit, rannikoekosysteemit tulisi palauttaa entiseen tilaansa ja täytyy myös auttaa yhteisöjä. 2050-80 prosenttia äh, ma- maailmanlaajuisesta väestöstä asuu rannikkoalueella, eli täytyy voida elää niin, että valtameri on paremmassa tilassa, ekosysteemi on terve me puhumme ravinnosta, me puhumme matkailusta, siitäkin, että uusiutuvaa energiaa kehitetään. Tämä on todellakin tärkeä aihe, johon täytyy investoida paljon. Me emme kenties kuitenkaan rannikkoalueisiin investoi riittävästi. Kiitos. Commissioner designate. As I said, I think the kuten sanoin, rahoitustuki valtamerille ja kehitykselle on noin 720 miljoonaa euroa. Toki voidaan puhua siitä, riittääkö se vai ei. Ehkä ei, mutta minusta valtameret ja kalastus, niin pitäisi olla osa tätä niin tuo Green Deal-sopimusta, kuten sanoin aikaisemmin tänään, kun vastasin edustaja Rivaasille, niin sanoin, että ei riitä, että on tuo sisäinen ulottuvuus. Green Deal-sopimuksessa pitäisi olla myös ulkoinen ulottuvuus. Vihreässä sopimuksessa tietysti kalastus ja valtamerit niin pitäisi olla osa tuota ulkoista ulottuvuutta. Ja jollain tapaa minusta tuntuu, että on laajaa tukea tuolle ajatukselle, että ympäristölaista nähtynä ilmasto tulevat olemaan osa näitä prioriteetteja tulevina vuosina – kun ajatellaan tulevaa komission työtä. Nyt puheenvuoron saa Louis Detman Price sitoutumattomista. Olkaa hyvä. No, um, your portfolio talks about... Äh, te puhutte kestävistä kumppanuuksista ja katsokaa, mit, miten yhdistynyttä kuningaskunta on kohdeltu äh, Brexit-neuvotteluissa edeltäjien äh, taholta. Miten te Miten te pyritte, pyritte ja, tällaisiin kumppanuuksiin, kun te vain kiusaatte? Brita, Britannian suuri yleisö halua, haluaa vain kauppakumppanuuden ja selkeän Brexitin, ja se on molempien osapuolten edun mukaista. Ensimmäinen kysymys. E, sitoudutte, sitoudutteko edellisen komission aiheuttaman vahingon korjaamiseen ja sitoudutteko siihen, että muutetaan EUn suhtautumista eh, yhdistyneen kuningaskuntaan niin, että voimme saada aikaan kestävän kumppanuuden, jota teidän roolinne edesauttaa? Designate. <clears throat> Micro. I have to say... Täytyy sanoa, että Brexit ei ollut meidän päätöksemme tai meidän valintamme. Kuten herrat Barnier ja Juncker ovat sanoneet aikaisemmin. Minusta on valitettavaa, että näin käy, mutta kunnioitan tuota päätöstä, joten jos vahvistetaan tuo Brexit, no se ei ole vielä tähän mennessä, niin tulen kuitenkin jatkamaan työtä kohti Brexit, Britannian eroa EUsta hyvässä järjestyksessä ja tässä kohtaa emme tiedä, josko voidaan vielä sopia UK kanssa tuosta hyvässä erosta, joten näin ollen ei olisi sopivaa spekuloida nyt tulevasta kehitysyhteistyöstä, mutta kuten mainitsin jo Rova Bildelle, kunnioitan Britannian tekemää työtä kehitysyhteistyöasioissa. Toivon, että voimme olla kumppaneita joka tapauksessa tulevaisuudessa. Follow up. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Surely the people of the UK... Äh, Äh, ky- kyllä ka- äh, kai yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla pitäisi olla joku reaktio tähän. I think we will see that. Niin, vastauksia tullaan näkemään tulevaisuudessa sitten salavastauksia. Then we äh, continue with the next. Sitten seuraava kysymys. Carlos Sorinho, ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Signora Comissária, designada, bem-vinda. Arvoisa jäsenehdokas, tervetuloa. Teidän tehtävänanto kirjeessänne puhutaan holistisesta Afrikka-strategiasta korkean edustajan kanssa. Nyt jo neuvotellaan kotonun jälkeisestä sopimuksesta ja tilanteesta. Tehtävänantokirjeessä korostetaan poliittista, taloudellista ja myös investointimahdollisuuksia Siinä ei kuitenkaan käsitellä kestävyyteen liittyviä seikkoja, yritysvastuutta, kestävää kehitystä. Nämä kaikki ovat tärkeitä seikkoja. Me emme voi poistaa äärimmäistä köyhyyttä, jos perehdymme pelkästään kasvuun ja investointeihin. Sen takia haluankin kysyä teiltä, miten katsotte, että voitte tehdä korkean edustajan kanssa työtä, jotta kumppaneina Afrikan maiden kanssa päästäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Miten katsotte, että konfliktimineraalien alalla voisitte tehdä työtä niin, että sijoittajat todella kantavat vastuunsa ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista ja ympäristön oikeuksista? Kiitos. Olkaa hyvä. I think your, your question is... Mielestäni kysymyksenne on olennainen. Minulle kestävä kehitys on sosiaalista, ympäristöön liittyvää ja taloudellisesti kestävää. Näin minä ymmärrän kestävän kehityksen. Nämä äh, sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen ulottuvuus muodostavat äh, kehityksen. Ja niin kuin sanoin, meidän yhteistyömme puitteet eh, ja, ja kollegani eh, kor, korkea edustaja, varapuheenjohtaja Borrell varmaan olisi samaa mieltä. Puitteet ovat nimenomaan nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Se on se ohjelma. Tämä on koko komission ohjelma – ja meidän täytyy huolehtia täytäntöönpanosta. Ja, ja äh, sain terveisenne viime viikon kokouksesta New Yorkissa ja ymmärrän, että meidän täytyy tehdä enemmän. Muutoin emme saavuta kestävän kehityksen tavoitteita. Äh, henkilökohtainen käsitykseni on, että kattava Afrikka-strategia on eräs työkalu tässä. Se on eräs tapa, jolla voi muodostamme kumppanuutta Afrikan kanssa ja jolla näitä tavoitteita tavoitellaan. Sen tulee olla kattava strategia, johon eri politiikkalohkot nivoutuvat. Siihen kauppa, maatalous, ympäristö, näiden täytyy olla mukana. Ja tätä alan valmistella yhdessä korkean edustajan varapuheenjohtaja Borrellin kanssa. Ja haluan painottaa koko komission koko kollegion sitoutumista. Tämä ei ole vain minun, tämä on koko komissaarikollegion asia. Jatkokysymys. Sua resposta muito clara. Kiitos tästä selkeästä vastauksesta. Niin kuin tiedätte, EU-AKT-kumppanuuden tärkeä osa on vuoropuhelu, myös parlamentaarinen vuoropuhelu. AKT-kotonun yhteydessä järjestetään EUn ja näiden maiden parlamentaarinen yleiskokous, jossa parlamentit keskustelevat keskenään ja huomioidaan myös yhteiset hankkeet. Haluaisimme, että AKT pysyy yhteisenä blokkina parlamentaarisessa yleiskokouksessa on jo todettu, että haluaisimme myös kotonuun jälkeisessä olosuhteissa vastaavanlaisen valtuuskunnan. Miten aiotte tätä kantaa puolustaa neuvotteluissa valtionpäämiesten kanssa? Näin voitaisiin varmistaa jatkuvuus AKT-EU parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Sen ehdokas. As I said, uh... Kuten sanoin, olen ollut yli 16 vuotta kansanedustaja ja kunnioitan teidän työtänne parlamentaarikoina. Ja tulevassa AKT-yhteistyössä parlamentaarisen ulottuvuuden täytyy olla mukana. Tiedän, että tämänhetkiset suunnitelmat sisältävät ajatuksen, että meillä meillä pitäisi olla alueellisia kokonaisuuksia yhden suuren lisäksi, eli siis alueellisia kokouksia. Minulle tärkein asia on, että pidetään huolta siitä, että jollakin tavalla, en tiedä onko se yksi tai toinen tapa, että tämä parlamentaarinen ulottuvuus tulee mukaan ja keskustelemme siitä eh, heti ja se on minun prioriteettien joukossa, jos aloitan työt ensimmäinen päivä marraskuussa ja, ja olen menossa Ugandaan AKT-yhteiskokoukseen. Jana Kopacz, EPP, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille ja tervetuloa valiokuntaan ja kiitos esityksestänne pari kysymystä. Entäpä tähän asti se, että rahoituksen tasoitus ajatellaan humanitaarista apua Afrikassa, äh, Karibian ja Tyylimermaassa. Pysyykö se samana jatkossa? Sitten äh, jos ajatellaan MFF vuoteen 2027 asti ja kansalaisjärjestöt, jotka tekevät yhteistyötä komission kanssa – ja jotka näissä hankkeissa ovat mukana. Saavatko ne takuut siitä, että niillä tullaan pääsy täyteen rahoitukseen? Kiitos. Commissioner designate. Jäsenehdokas, olkaa hyvä. I, I know that Finnish presidency is... Tiedän, että Suomi puheenjohtajavaltiona tekee eh, työtä rahoituskehyksen parissa ja seuraamme tätä kaikki kiinnostuneina koska meidän kehitysyhteistyömme eh, kehitysyhteistyölle liittyy tietenkin monivuotiseen rahoituskehykseen. Sen takia tätä seuraamme ja olen henkilökohtaisesti iloinen, että komission ehdotus sisältää kehitysyhteistyön rahoituksen lisäämisen. Me mielestäni me tarvitsemme lisää voimavaroja kansainväliseen yhteistyöhön ja tähän sisältyy myöskin kehitysyhteistyö. Ja mitä sanoin kansalaisia, kans, kansalaisjärjestöistä, niin tiedätte varmaan, että, että olen itse ollut äh, aktiivinen kansalaisjärjestöissä Suomessa – muun muassa World Visionissa, kehitysyhteistyöjärjestössä ja, ja haluan työskennellä myöskin järjestöjen kanssa yhteistyössä tulevaisuudessa. kysymys, olkaa hyvä. Bardzo krótko chciałabym poznać Pani Hyvin lyhyesti. Haluaisin tietää, miten arvioitte Brexitin vaikutuksen, mikä tulemaan Brexitin vaikutus kauppaan, kansainväliseen yhteistyöhön, Euroopan, Afrikaan, Karibian ja Tyynemeren alueelle. Mikä on kantainen Brexitin vaikutukseen, potentiaaliseen vaikutukseen? Commissioner designate. Jäsenehdokas, olkaa hyvä. I, I understand that we are all very interested in Ymmärrän, että kaikki olemme hyvin kiinnostuneita Brexitistä ja haluaisimme tietää, mitä tapahtuu lokakuun lopussa, mutta valitettavasti minusta tuntuu, että ei ole minun tehtäväni nyt tässä kohtaa spekuloida. Saatamme palata tähän asiaan siis myöhemmin. Now we would like to give... Uh, nyt puheenvuoron saa Manon Aubry QE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Bonjour. Hyvää päivää. Olen täällä edessänne. Haluaisin puhua tälle aiheesta, joka yllättäen ei ole noussut kovinkaan paljon esille tässä valiokunnassa, vaikkakin aihe on jatkuvasti ajankohtainen. Mm, päivänä yhdeksän sudanilaista esitti ranskalaista BNP Paribas-pankkia vastaan kanteen sotarikoksista, joita al-Bashirin hallinto Sudanissa on tehnyt. Meillä on ollut vuosikymmeniä mahdollisuus käsitellä näitä kanteita, haasteita, mutta korvauksia ei kuitenkaan taistella tässä ja yritykset toimivat ilman rangaistuksia. Kuitenkin näissä kehitysmaissa on edistetty yksityisten toimijoiden toimintaa ja on kehitetty kumppanuussuhteita julkisen ja yksityisen tahon välillä kehity- kauppasopimusten puitteissa. Jos me haluamme saada aikaiseksi todellisen kumppanuussuhteen kehittyvien maiden kanssa, niin sitten eurooppalaiset yritykset on saatettava vastuuteen ihmisoikeusrikkomuksista, joihin ne ovat syyllistyneet. Ja sitten kysymykseni, kun ajatellaan jäsenvaltioita, Alankomaat, Ranska ja kenties Saksakin, säätävät lakia varovaisuudesta yrityksen toiminnassa. Samanlainen lakihanke on myös tutkinnassa justis pääosastossa. Tekisittekö tällaisen varovaisuusperiaatteen pakolliseksi silloin, kun Euroopan unionin yritykset toimivat näissä kehittyvissä maissa? Commissioner Designate. Ja sen ehdokas. Sai, I... Niin, sanoin aikaisemmin jo tänään, että, tai se oli kun vastasin Orban Crespolle, rakennamme kehitystyötä ihmisiä varten. Se on tässä aivan samassa, että teemme tätä ihmisten takia, emme yhtiöiden takia tai hallitusten takia. Ja tietysti kaikessa mitä teemme, meidän pitää varmistaa, ettei me aiheuta enemmän tuskaa kaikkein haavoittuvaisimmille ihmisille, esimerkiksi leikkaamalla avustustukia. Mutta erä tapaa näin, että tässä tilanteessa voittavat kaikki, tai siis se on se tavoitteemme, esimerkiksi edistetään globaalia yhteistoiminnallisuuksia EU-yhtiöille, jotka toimivat mahdollisesti, tarkoittaisi, että tuetaan myös eurooppalaisia työpaikkoja, joten ymmärtämään niin, että komissio edistää sitä tämän tätöön EUn oivat periaatteet yritys- ja ihmisoikeuksista. Se on komission kanta. Ja henkilökohtaisesti minusta tuo on oikea kanta, koska kaikki työ, mitä teemme, sinne meidän pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se on minun sitoumukseni follow up within... Jatkokysymys, yksi minuutti. Vous savez certainement que la... Varmasti tiedätte, että YK on suuntaviivojen ja toisaalta kansalaisjärjestöjen vaateiden välillä on ero. Kyse on tästä velvoittavuudesta sääntelyn suhteen. Vapaaehtoisuus ei riitä, kun ajatellaan ihmisoikeusrikkomuksia. Siellä oikeusvaltio on heikko, tilivelvollisuus ei toteudu. Eli jos vain halutaan tukea YK suuntaviivoja, ei meidän mielestämme riitä eikä se oikeastaan vastaa niihin vaateisiin, joita kansalaisjärjestöt vuosikausia ovat vaatineet. Eli jatkokysymykseni liittyy tähän. Joku sen viikon päästä YK neuvottelee kansainvälisestä sopimuksesta, eli tässä siirrytään kansainväliselle tasolle Euroopan tasolta. Se olisi ihanteellista Euroopan unionin kannalta niin, että saisimme sitovat, velvoittavat puitteet ihmisoikeuksista. Yritysten suhteen komissio on todennut, että se analysoi alustavaa tekstiä. Mitkä ovat analyysin tulokset ja aiotteko määritellä selkeän aloitteellisen neuvottelumandaatin EUlle? Commissioner designate. Sen ehdokas. How I have understood... Minä olen ymmärtänyt tilanteen niin, että kyse on nykyisen komission mandaatista, koska kokous pidetään lokakuussa, mutta saamme tietojen mukaan, koska käymme hyvää keskustelua tästä, on se, että komissio tulee osallistumaan tuohon kokoukseen Genevessä lokakuussa. Samaa mieltä kanssa, että tarvitsemme velvoitteita ja lupaan teille, että tulen tutkimaan tarkkaan tämän aihepiirin, kun aloitan työni komissaarina. Now I give, uh, the... Nyt puheenvuoron saa Jackie Jones ST-ryhmästä. Olkaa hyvä. Chair, I'm over here. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen. Ja ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette eh, tunnustanut Britannian kansalaisjärjestöjen eh, työn kehitysyhteistyön saralla ja minä haluaisin myöskin tunnustaa sen taistelun, joka on tehty EU-ssa pysymisen puolesta. Ja eh, No, monet asiat on jo sanottu, kun olen tällä listan loppupuolella. Eh, toivotan tervetulleeksi sen, että, että haluatte korostaa naisten seksuaalisia ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia ja eh, myöskin pääsyä terveyspalveluihin ja myöskin eh, Spotlight-aloitteen ja sukupuoleen liittyvän toimintasuunnitelman suhteen. Kysymykseni koskee kuitenkin rahoitusta, sukupuolitettua rahoitusta ja, niin, et, ja sitä, että sukupuolinäkökulma on kaikilla tasoilla rahoituksessa mukana. Thank you. Ja sen ehdokas. Maybe. Kiitos. Ehkä eräs asia, jota se lisätä on naisten poliittinen osallistuminen Poliitikkoina me olemme esimerkkejä kumppanimaille. Eli että meidän pitää saada enemmän naisia mukaan politiikkaan, koska jos meillä on enemmän naispolitiikkoja, niin olen varma, että jollain tapaa voimme lisätä tasa-arvoa eri politiikan aloilla myös. Mitä tulee sitten siihen, että rahoitetaan näitä toimia? No, minusta on erittäin hienoa, että tulevassa komissiossa on tasa-arvosta vastaava komission jäsen ja odotan innolla tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan. Ja tämä on aihealue, jossa voimme yhdessä yrittää varmistaa sen, että kaikilla politiikan aloilla että komissio työstää, sukupuolin näkökulma on vahvemmin läsnä. Ja tietysti tähän kuuluu myös rahoituspuoli, eli että saadaan tuokin osaksi yhteistä tulevaa budjettia. On erittäin tyytyväinen tähän ideaan. Follow up. Jatkokysymys. Thank you. Um... Kiitos. Tämä on hyvinkin vakuuttavaa ja todella nä- ja olisi vielä parempi, että näille kaikille hankkeille saataisiin riittävä rahoitus ja, täs, ja tämä kattava Afrikan strategia on myöskin tärkeä ja se tarvitsee koska jos ei ole riittävästi rahoitusta, kansalaisjärjestöiden vaikeita toimia. Eh, talouden tiukennustoimet viimeisen kymmenen vuoden ajan ovat vähentäneet kaikkialla niiden rahoitusta. Jotta me voimme täyttää 2030-agendan tavoitteet, eh, meidän, meidän täytyy eh, tehdä näin erityisesti naisten ja tyttöjen vuoksi. He, he ovat väkivallan kohteena kaikkialla. Olisi avain asia, että meillä on riittävästi rahoitusta ja henkilökuntaa ja toivon, että harkitsette tätä. Tämä olisi olennaisen tärkeää, jotta voimme täyttää sitoumuksemme eh, eh, tämän Spotlight-hankkeen eh, myöskin. Uh, Kuten sanoin, sukupuolten tasa-arvo on tärkeä prioriteetti minulle, joten tietysti yritän etsiä resursseja sitä varten myös. Ja tai samaa mieltä olen kanssanne siitä, että sukupuolten tasa-arvoa pitää valtavirtaistaa sitä. Pitää muistuttaa sitä, että tasa-arvo on osa kesäkehityksen tavoitteita. Olemme kaikki sitoutuneet näihin tavoitteisiin, joten tältä osin myös näkisin, että jos haluamme parantaa naisten elinoloja ja poliittista asumista pitää olla tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa ja olen valmis tekemään töitä sen eteen. Thank you. Uh, now I would like... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Eli Jones vihreistä. Olkaa hyvä. Thank you. Yeah. Hi. <laughs> Kiitos. Britti Eh, meppinä todella haluaisin sanoa, että että haluan, haluan pahoittaa, että brittien vähemmistö eh, toimii niin kuin toimii, mutta eh, muutoin Britannia on e-, erinomainen esimerkki siitä, miten kansalaisjärjestöt toimii. Minulla on sub, substanssista kysymys, joka koskee saasteita ja terveyttä. Tämähän liittyy sekä talouteen, sosiaaliseen että, että ympäristöulottuvuuteen. Tämä niin sanottu Green Deal on äh, von der Leyenin tärkeä tavoite. Ja te olette puhunut äh, vihreän sopimuksen ulkoisesta ulottuvuudesta. Se ei ole vielä äh, näiden keskustelujen ulkopuolella ollut esillä. Jos 2017 ja maailman terveysjärjestön raportti siis sanoi, että ilmansaasteet saasteet ovat maailmanlaajuisesti tärkein kuoleman syy e, ja erityisesti köyhissä maissa. Se tappaa e, kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin HIV ja e, HIV, AIDS ja malaria. Ja kuitenkin Euroopastakin tähän tarkoitukseen on melko vähän kehitysapua annettu, vaikka, me olemme ja saasteet myöskin ylittävät rajat Eh, ja millä, ta, millä, ta, millä tavoin eh, eh, kehityspolitiikkaan saadaan integroitua tämä saasteiden vähentämistavoite? Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä. Niin kuin sanoitte, saasteet ovat tärkein kuolin syy ja sairastumisen syy maailmanlaajuisesti tänä päivänä lähestulkoon 90 prosenttia näistä kuolemantapauksista tapahtuu keskitason ja matalan tulotason maissa. Mielestäni tämän seikan tulisi olla osa Green Deal-pakettia, niin kuin olen jo toistuvasti todennut tässä kuulemisessa. Toivon, että te parlamenttina tukisitte meitä – niin, että saisimme tämän ulkoisen ulottuvuuden mukaan Green Deal-pakettiin. Jos olisitte tästä samaa mieltä, niin olisi hyvä osoittaa myös tämä tuki avoimesti. Green Deal-sopimuksen kautta voisimme esimerkiksi tukea kestävää puhdasta energiaa kumppanimaissa – Voisimme myös tukea kiertotalouteen siirtymistä. Green Deal tarjoaa meille lukuisia mahdollisuuksia. No sitten rahoituspuoli. NDICI on mielestäni hyvä väline tähän. Mehän olemme Andikin kautta sitoutuneet siihen, että 20 prosenttia tai enemmänkin rahoituksesta sidotaan ympäristö- ja ilmastotyöhön. Tämä on vankka sitoumus. Follow up. Jatkokysymys. Um, Kiitos. Kiitos tästä vastauksesta. Puhuitte siitä, miten eh, teidän eh, tittelinne heijastaa sitä, miten meidän täytyy siirtyä tällaisesta eh, binäärisestä ajattelusta eteenpäin. Ja kehitysterminä on ollut käytössä vuosikymmeniä. Ja, ja, se, ja, ja, si ja sen, sen fokus on, on ta, kapea. Voitteko te vaikuttaa siihen, millä tavoin, millä tavoin kehitystä mitataan ja arvioidaan? Onko teillä, e, ja voitteko te vaikuttaa siihen, että sosiaalinen, e, ta- taloudellinen, ympäristöllinen ulottuvuus tulevat mukaan? Minkälaisia muutoksia te komissaarina haluatte tehdä tähän? Jäsenehdokas, henkilökohtaisesti näkisin, että jos haluamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteen, näin uskon, että varmasti haluamme, niin sitten tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Voimme ajatella, että tämä on kehityspolitiikka eu tässä kauppapolitiikka, tässä maatalouspolitiikka. Näin katsoisimme vain näitä vanhoja siiloja, lohkoja, emmekä omaisi minkäänlaista kokonaisvaltaista näkemystä. Jos haluamme todella päästä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Tätä me todella pyrimme toteuttamaan kattavalla Afrikka-strategialla. Koko kollegio on mukana valmistelutyössä, ei pelkästään minä ja korkeadustaja Borrell, vaan niin, että myös kauppakomissaari, maatalouskomissaari ovat mukana valmistelutöissä. Tämä on ainakin omasta näkökulmastani uusi lähestymistapa ja olen sitoutunut siihen, että ainakin yritetään saada tämän lähestymistavan kautta aikaiseksi myös tuloksia. Uh, Martin. Nyt Martin Howard, Renew Europe-ryhmästä, olkaa hyvä kanssa huomenta päivää. En kysy Brexitistä, mutta minä mielelläni jäisin ne viideksi vuodeksi tekemään yhteistyötä kanssanne, jotta voidaan puuttua tärkeisiin aiheisiin, kuten miten voidaan auttaa maailman köyhiä. Ei ole monta tärkeää pääasiaa kuin se. Kysyn avoimuudesta, mainitsitte sen avauspuheenvuorossanne komissio on lisäämään avun, äh, avoimuutta ja että päästään kansainvälisen avun avoimuustandardeihin, ja standardeihin erityisesti. Tämän myötä kansalaiset tietävät, mihin rahat käytetään, kuten sanoitte, mutta lisäksi se auttaa vähentämään korruptiota ja tehottomuutta, ja sillä voidaan puolustaa Euroopan avun vitaliteettia kaikkien kritiikkejä vastaan, kun jotkut ajattelevat, että se on rahan hukkaa. Miten komission jäsenenä autatte edistämään avoimuutta yleisesti ottaen ja iätin normia erityisesti ei vain Euroopassa, vaan koko maailmassa, kun se on yksi näistä toimijoista. Commissioner designated. Jäsenehdokas, olkaa hyvä. This is, uh, this is very important value to me. Tämä on minulle tärkeä arvo. Entisenä valtiovarainministerinä tiedän, että aina kun käytetään veronmaksajien rahaa, täytyy olla todella varovainen ja täytyy olla valmis puolustamaan aina sitä, miten ihmisten rahoja on käytetty. Ja siinä mielessä meidän täytyy parantaa avoimuutta. Valitettavasti minulla ei ole vielä konkreettisia aloitteita esittää, mutta jos teillä on ajatuksia siitä, miten avoimuutta voitaisiin parantaa, niin olen valmis kuuntelemaan. Mutta olen hyvin sitoutunut parantamaan avoimuutta ohjelmoinnissa, yhteisissä hankkeissa ja kaikessa. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, on tärkeää eh, selittää ihmisille, miten rahoja on käytetty, mitä on saatu aikaan ja myöskin osoittaa, että on toimittu tehokkaasti. Ja olen nyt eh, ollut yhdessä DGni kanssa, pääosastoni kanssa komissiossa. He ovat todella tehokkaita ja omistautuneita ja odotan työtä yhdessä heidän kanssaan. Mutta mielestäni aina on sijaa parannuksille, joten jos teillä on ajatuksia, niin kuuntelen mielelläni. Jatkokysymys. Um, niin yksi idea. Tietysti on tärkeää kuulla, että on tullut avoimuuteen ja se on yksi 28 jäsenvaltion yhteistyön hyötyjä, jotta voidaan käyttää EUn painoarväksi kansainvälisissä foorumeissa, jotta voidaan edistää avoimuutta ja iäti normia erityisesti kansanavun avoimuuden normia, mutta vain puolet meidän jäsenvaltioistamme täyttää nuo standardit ja sen ehdot, joten on hankalaa sanoa muille ihmisille ympäri maailmaa, että pitäisi täyttää nuo korkeimmat normit, jos vain puolet meidän omista jäsenvaltioistamme täyttää nuo ehdot, joten tuotteko varmistamaan viiden vuoden aikana, tai pyrkii varmistamaan, että kaikki EU-jäsenvaltiot täyttävät nuo standardit vähintään, jotta meillä on parempi pohja edustaa, äh, edistää tätä äh, avun avoimuutta. Jäsenehdokas, olkaa hyvä. Uh... I'm so experienced politician that I'm very... Olen niin kokenut poliitikko, että Lupaan vain sellaista, mitä voin varmasti pitää. Mutta lupaan tehdä parhaani. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tässä on kyse Euroopan unionin legitimiteetistä. Meidän täytyy pystyä osoittamaan ihmisille tulokset, jotka olemme saavuttaneet. Tämä vahvistaa EUn legitiimisyyttä. Siis yritän parhaani. The floor to Francis Fitzgerald. Francis Fitzgerald, olkaa hyvä. Designated and delighted to hear your commitment to... Hienoa kuulla siitä, että olette sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon. Me tiedämme, että Eurooppa maailmassa ei pääse 2030 tavoitteisiin, ennen kaikkea ilmastotavoitteisiin, jos rahoitukseen ei investoida. Pienien kehittyvien saarivaltioiden kokemukset osoittavat, että yksityisillä toimijoilla voi olla merkittävä rooli, kun sietokykyä, häiriösietokykyä parannetaan ja myös kriisien jälkeistä elpymistä tehostetaan. Miten unioni voi tukea sitä, että keskityttäisiin nimenomaan haavoittuvampiin ja tehostettaisiin myös yksityisen ja julkisen sektorin avun vaikuttavuutta näin voitaisiin tukea sekä kehitystä että myös ilmastotyötä. Ennen kaikkea, kun kyse on siirtymisestä puhtaaseen energiaan. Commissioner designate. Ja sen ehdokas, olkaa hyvä. I think it was... Minusta on tärkeää se, mitä sanoitte vähiten kehittyneistä maista. Tietysti se tulee olemaan yksi josta Meidän pitää tukea niitä valtioita, jotka ovat vähiten kehittyneitä maita – mutta samalla haluan ottaa esille toisen näkökulman, sillä tiedämme, että yhä useampi valtio on keskitason tulomaita, mikä on tietysti hyvä, koska sitten nähdään, että kehitys kehittyy. Ja valitettavasti monissa keskitason tulomaissa epätasa-arvo on hyvin korkealla tasolla, joten näin ollen henkilökohtaisen sitoumuksen tulee olemaan se, että tulen torjumaan epätasa-arvoa vastaan, sillä minusta tämä on valtava haaste, ei vain keskitulo, keskitason tulomaissa, vaan myös lähes kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Tämä on minun suuntaviivani, että voimme taistella epätasa vastaan eri välinein. Mitä tulee sitten yksityissektorin rooliin, olen tässä samaa mieltä kanssani siitä, että meillä pitää olla yksityissektori tässä mukana. Ja meillä on jo eri toimenpiteitä tätä varten, eri välineitä tietysti on sekä rahoitus, blending ja muitakin välineitä. Ja uskon, että jatkossa meillä pitää olla erilaisia tapoja toimia ja erilaisia työkaluja, joita voidaan käyttää, mutta ilman yksityisen sektorin osallistumista emme voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Uskon, että tämä on suoraselkästä sanoa ja tietysti näin ollen on tarpeen saada vahva sitoumus myös yksityisellä sektorilta, että tämä on yhteinen lähestymistapa ja että he tulevat olemaan osa meidän kumppanuuttamme. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Uh, of course, I, I agree. Totta kai olen kanssanne samaa mieltä siitä, että eriarvoisuutta vastaan on taisteltava ja käytettävä kaikkia välineitä. Ilmaston muutos, jos siihen ei asianmukaisesti vastata, niin johtaa vain lisääntyvän eriarvoisuuteen. YK on todennut, että se on pettymys pettynyt siihen, miten tällä hetkellä rahoitetaan kestävän kehityksen tavoitetyötä. Mitä voisitte tehdä, jotta kehittäisitte synergiaa ja yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välille? Niin kuin jo totesin, näin rakennettaisiin selkeitä ihmisoikeusstandardeja. Kuitenkin odotukset tällä hetkellä ovat varsin matalalla tasolla. Ja sen ehdokas? I fully agree with you. Täysin samaa mieltä olen kanssanne ilmastonmuutoksesta. Olemme puhuneet paljon nyt tuosta Green Deal-sopimuksesta. Se on yksi näistä esimerkeistä siihen, miten komissio on sitoutunut suhteessa ilmastonmuutokseen. Ja lisäksi näkisin, että tämä allianssialoite Junckerilta oli hyvä alku, mit, miten saada enemmän yksityisiä investointeja esim. Afrikkaan, joten ei tarvitse lähteä liikkeelle nollasta. Meillä on hyviä esimerkkejä, olemme saavuttaneet jo hyviä tuloksia, joten minun tehtäväni on tietysti yrittää löytää uusia aloitteita, miten saada enemmän yksityisiä investointeja Afrikkaan esim. Ja olen tietysti valmis tekemään niin. Thank you and uh, thank Kiitos. Kiitos kaikille jäsenille. Aa, ah, kyllä, tämä on nyt ohi. No jokunen minuutti sentään vielä. Pieni hetki, jokunen minuutti. Thank the uh, members. Haluaisin kiittää jäseniä kaikista kysymyksistä. Tietysti kiitän myös komission jäsenehdokasta vastauksistanne. Haluan kiittää teitä myös vastausten pituudesta. Tässä taisi olla esimerkki suomalaisesta tehokkuudesta. Meillä on itse asiassa aika paljon aikaa jäljellä, mutta säännöt ovat selvät. Vain 25 kysymystä. Haluaisin kuitenkin sanoa komission jäsenehdokkaalle, että jos teidät vahvistetaan tehtäväänne, niin kuuntelimme ilolla teidän sitoutumistanne tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Koordinaattorithan tietävät, että meillä on arviointikokous. Olette saanut, saaneet siitä yksityiskohdat. Kokous järjestetään suljetuin ovin. Pyytäisin komission jäsenehdokasta vielä lopuksi käyttämään halutessaan loppusanat ennen kuin päätämme julkisen kuulemistilaisuuden. Olkaa hyvä. Because I haven't used my own language. En ole käyttänyt omaa kieltäni, joten toivon, ehkäpä oli, teille sopii, että puhun omaa kieltäni hiukan. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluan sydämestäni kiittää teitä käymästämme keskustelusta. Kuten olen monta kertaa tämän kuulemisen aikana todennut, parlamentti on minulle tärkeä paikka. Uskon lujasti edustukselliseen demokratiaan ja siihen, että mahdollisessa asemassani komissaarina tarvitsen teidän kauttanne eurooppalaisten ihmisten tuen. Maailman ja Euroopan kestävä tulevaisuus on mahdollinen vain eurooppalaisten instituutioiden yhteistyöllä. Haluan kiittää teitä myös siitä, että haastoitte minut tänään painavaan sisältökeskusteluun. Keskustelumme painoarvo heijastaa kansainvälisten suhteiden merkitystä. Olisi suuri kunnia saada tehtäväksi niiden suhteiden rakentaminen yhteistyössä kanssanne. Mielestäni tämän päivän keskustelu on vahva osoitus siitä arvostuksesta ja kunnianhimosta, joka kehityspolitiikkaan Euroopan parlamentissa kohdistuu. Tämä minulle esitetty portfolio on selvästi aivan keskiössä, kun Eurooppa jättää positiivisen kädenjälkensä kestävään globaaliin kehitykseen ja miljoonien ihmisten elämään. Näen kehityspolitiikan uudelleen nimetyn portfolioni sydämenä, keskiönä, aivan kuten olemme tänään keskustelleetkin itse asiassa minusta kansainväliset kumppanuudet terminä kertoo samalla sekä arvokkaasta että vahvasta kehityspolitiikan perinnöstämme mutta samalla vielä jostain enemmästä. se kuvaa mahdollisuuksiamme ja eun mahdollisuuksia todella vaikuttaa maailman kehitykseen ja tulevaisuuteemme yhdessä ja tasavertaisina kumppanimme kanssa. Globaalin kestävän kehityksen työn keskiössä on köyhyyden vähentäminen. Aivan kuten ensimmäinen kestävän kehityksen tavoite niin hyvin toteaa, meidän on lopetettava köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialla. Työtä riittää, sillä YK on mukaan edelleen 780 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. Tämä on myös minun kompassini, mikäli saan kunnian toimia komissaarina. Kuten myös tänään keskustelimme, on meidän jatkettava sinnikästä yhteistyötä kohti 0,7 prosentin tavoitetta kehitysavussa. Samaan aikaan kehityspolitiikan vahvistaminen edellyttää aitoja kumppanuuksia tasavertaisten toimijoiden kesken. Se ei tarkoita, että me yksipuolisesti autamme muita vaan että vastaamme globaaleihin haasteisiin yhdessä. Se tarkoittaa, että käymme entistä, enem, entistä parempaa vuoropuhelua kumppaniemme ja erilaisten sidosryhmiemme kanssa. Myös kestävän kehityksen tavoitteet viitoittavat jo aavistuksen moderniin ajatteluun. 17 tavoitteen mukaanhan meidän tulee tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Riittää, kun vertaa perinteisen kehitysavun kokoa suhteessa muihin globaaleihin rahavirtoihin, niin huomaa, että tarvitsemme enemmän resursseja käyttöömme. Tarvitsemme siis kehityksen avuksi suuremmat resurssit. On erittäin tärkeää kytkeä mukaan niin kansalaisyhteiskunnan toimijat kuin yksityiset yritykset. Samalla kun meidän on luonnollisesti huolehdittava yritysvastuun toteutumisesta ja arvojemme mukaisesta toiminnasta, niin on selvää, että nimenomaan investoinnit luovat kasvua ja hyvinvointia, työpaikkoja sekä uusia ammattitaitoja heille, joilta ne puuttuvat. Olen vakuuttunut, että kansainvälisten kumppanuuksien titteli ei varjosta sitoutumistamme globaaliin kehityspolitiikkaan. Mikäli tulin valituksi, aion keskittyä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, epätasa-arvon kitkemiseen sekä köyhyyden vähentämiseen. Tämä on tulevaisuus, jollaista me haluamme rakentaa. Tämä on meidän tehtävämme globaalissa kestävän kehityksen työssä. Hyvät ystävät, olen optimisti. Yhdyn Mahatma Gandhin ajatukseen siitä, että ihmiskunta on kuin valtameri. Vaikka joukossa voi olla likaisia pisaroita, ei se tee valtamereistä likaista. Uskon ihmiskunnan hyvyyteen ja kykyymme yhdessä tehdä tästä maailmasta parempi myös tuleville sukupolville. Lopetan toteamalla, että olen ylpeä meistä ja Euroopasta. Tämä keskustelumme tänään osoitti jälleen, että yhteisen ponnistelun ja yhteistyön näkökulmasta Euroopan unioni on merkittävä globaali toimija ja sellaisena meidän on pidettävä se myös tulevaisuudessa. Kiitos. And on that note, we end this public... Näin julkinen kuulemistilaisuus päättyy.